Kollegi, grazie. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Mikäli ei ole huomautuksia esityslistaluonnokseen, hyväksymme sen. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 16. ja 17. maaliskuuta, mikäli siihen ei ole huomautettavaa, hyväksymme pöytäkirjat. Puheenjohtajan ilmoitukset. Euroopan parlamentin televisioryhmä tulee kuvaamaan tämän päivän kokouksen osittain. Tarkoituksena on tehdä ohjelma Euroopan parlamentin vierailukeskusta varten. Tarkoituksena on tutustuttaa vierailijat parlamentin työn eri toimintaan. Mikäli teillä ei ole vastalauseita, niin pyydän, että otatte tämän huomioon. Sitten seuraava kohta. Keskusteluun pääjohtaja Robert Cooperin kanssa. Hän on ähm, neuvoston ulkosuhteiden ja poliittis-sotiaalisten asioiden pääosaston pääjohtaja ja hän kertoo meille ulkoasianeuvoston kokouksesta 26. huhtikuuta sekä neuvoston tässä kokouksessa hyväksymistä YTPPtä koskevista päätelmistä. Toivotan herra Cooperin tervetulleeksi. On mukavaa, että olette täällä taas. Olette olleet täällä aikaisemminkin niin kertomassa turvallisuudesta yleensä tänään. Aiheena ovat ulkoasian neuvoston kokouksen tulokset 26. huhtikuuta. Ashton on pyytänyt teitä kertomaan meille kyseisestä kokouksesta. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että tohtori Cooper toimii korkean edustajan sijaan konsolidoidussa tehtävässä, jonka mukaan hän kertoo säännönmukaisesti korkean edustajan tehtävistä. Herra Cooper on nyt täällä väliaikaisesti kanssamme. Olen niin kiitollinen siitä, että hän suoran ja säännöllisesti kertoo meidän Ashtonin kuulemisesta. Ennen kuin annan puheenvuoron Cooperille, haluaisin muistuttaa jäseniä, että mahdollisimman tiiviin Cooperin esityksen jälkeen keskustelemme ainoastaan ulkoasianeuvoston kokouksesta, emmekä yleisistä asioista, ja näin voimme keskustella myös ulkosuhdehallinnosta. Se on esityslistalla seuraavana kohtana, ja se on asia, joka kuuluu ulkoasianeuvoston asioihin, jota johti Espanjan puheenjohtajavaltio siis tänään Puhumme viime maanantaina ulkoasian neuvoston kokouksesta ja päätelmistä, jotka koskevat yhteis- YTT, YTPPn päätelmiä ja käynnissä olevia siviili- ja sotilaallisia operaatioita. EUn, Pakistanin ja Afganistanin strategiasta keskustelimme myös Sudanin vaaleista ja maata koskevista haasteista. Ja lopuksi keskustelemme vielä Kirgistanista. Kiitoksia herra Cooper, että olette tulleet paikalla. Annan teille nyt puheenvuoron. Teillä on aikaa noin 15 minuuttia. Um. Okay. No. Ah, okay. Thank you very much. Thank you, thank you very much, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, niin korkea edustaja, joka tällä hetkellä on matkan päällä, pyysi minua korvaamaan itseään tähän istuntoon. Voin sanoa, että tämä nyt on tosiaan vain siirtymä tai väliaikainen järjestely. Katsotaan sitten, miten järjestelmä pelaa sen jälkeen, kun ulkoasiahallinto on toiminnassa kunnolla. Viime viikon ulkoasianneuvosto neuvosto oli hyvin monipuolinen, monimutkainen tilaisuus. Ensin pidettiin erilliset kokoukset ja sitten yhteinen puolustus- ja ulkoministerien kokous. Siellä oli paljon asiakysymyksiä esityslistalla, joista, jotka, jotka tekin osittain mainitsitte. Osa koski Afganistania, Sudania, Burma, Myanmaria ja Kyrkistanin ongelmia. Lyhyt keskustelu Somaliasta käytiin myös. Tämä puolustusministeriön kokous kokouksessa keskusteltiin käynnissä olevista operaatioista ja missioista ja käsiteltiin myös toimielimiin liittyviä ja rakenteisiin liittyviä kysymyksiä, kun tätä ulkosuhdehallintoa nyt ollaan käynnistämässä. Ja kysymykset käsittivät myös sen, miten ul- ulkoministeri neuvosto kokoontuu yhdessä puolustusministerien kanssa. Ulkoministerit ryhtyivät keskustelemaan ulkopoliittisista strategioista, niiden sen prioriteeteista ja, ja suhteista eri tahoihin. Ja sitten yksityiskohtaisemmin katsottuna aloitan puolustusministerien kokouksen käsittelyllä. Siellä katsottiin sotilaallisia operaatioita, jotka ovat käynnissä, varsinkin Atalanta Somalian rannikolla – siellä tuli esille tarve käsitellä merirosvouksen syitä ja myös sitten laivojen suojaamista. Korkea edustaja vahvisti aikeensa matkustaa tälle alueelle, jotta hän voisi nähdä, mitä siellä tapahtuu, miten operaatio on onnistunut ja miten sitä jatketaan. Ministerit sitten myös katsoivat näitä koulutusmissioita, tai käsittelevät niitä Somalian osalta tarkoituksena ratkaista sekä maa että meriongelmat. Ja katsotaan, minkälainen olisi tämmöinen YK-ohjelma, jossa Somalia tuettaisiin yleisemminkin. Ja sitten vielä käsiteltiin tai keskusteltiin Haltiasta, eli Bosnian missiosta, jossa siellä edelleenkin on joukkoja paikan päällä ja se on tärkeä kysymys. Kuten mainitsin, ministerit, ministerit pitivät hyvänä korkean edustajan aietta tavata säännönmukaisesti niin, että neuvosto kokoontuu kokoonpanossa, jolloin voitaisiin keskustella heidän vastuualueelleen kuuluvista kysymyksistä. Ja sitten annettiin päivitys myös puolustusministereille siitä, mitä ulkosuhdehallinto, miten ulkosuhdehallinnon hallinnon perustaminen kehittyy. Ja tässä korkea edustaja korosti tämän organisaation rakennetta, jossa EUlle annettaisiin mahdollisuus hyvin laaja-alaisesti lähestyä erilaisia ongelmia. Sitten puolustusministerien virallisessa kokouksessa puhuttiin meriturvallisuudesta ja siellä korkea edustaja ja komission jäsenvaltiot toivat esille lähestymistapoja tähän aiheeseen. Korkea edustaja myös antoi tilannekatsauksen ministereille siitä, mitä tällä hetkellä EU-ssa ajatellaan kriisin, kriisiratkaisuista ja varsinkin Haitin maanjäristyksen liikkeelle laskemasta tai liikkeelle lähettämästä keskustelun aiheesta. Ja ministerit keskustelivat siitä, mikä olisi tällaisen puolustusvälineen rooli kriisitilanteissa humanitaarisen työn tukena. Kehitysyhteistyöministerit keskustelevat Haitin kysymyksestä silloin, kun ne, he tapaavat ulko, ulkoasian neuvoston muodossa ensi viikolla ja puhutaan sitten luonnonkatastrofeista siellä yleensäkin. Sitten yhteinen kokous siis ulkoministerien ja puolustusministerien yhteinen neuvosto. Se jakaantui kahteen osaan. Ensinnäkin osa, jossa neuvosto kokoontui omillaan, jossa katsottiin sitä, miten täytäntöön pannaan EUn toimintaohjelmaa Afganistanin ja Pakistanin osalta, josta puoli vuotta sitten sovittiin. Ja silloin katsottiin, miten tämä, miten tämä täytäntöpano on lähtenyt liikkeelle ja mitä ja tärkeä tähän oli, miten äh, lähettiläs Rusatskanin äh, nimittäminen EUn lähettiläksi Kabuliin on, on, on käynnistynyt. Sitten oli epävirallisempi osa neuvoston kokousta, jossa Naton pääsihteeri Rasmussen oli kuultavana. Hän kertoi, mitä Nato on tehnyt ja sitten kävyttiin hyvinkin vilkasta keskustelua siitä, mitä mahdollisuuksia on tiiviimmin tehdä yhteistyötä EUn, Naton ja YKn välillä. Koska nämä kaikki osapuolethan ovat juuri nimenneet edustajansa Afganistaniin tässä vähän aikaa sitten, ja kaikki ovat sitoutuneet tekemään yhteistyötä. Ja tämän kokouksen jälkeen kun Naton pääsihteeri lähti pois paikalta, niin ulkoministerit keskustelivat Sudan kysymyksestä. vaalikysymyksestä erityisesti, mutta siellä katsottiin enemmänkin eteenpäin kuin taaksepäin, koska vaalithan nyt ovat osa tätä laajempaa rauhansopimusta, joka – on käynnistynyt tai käynnistänyt prosessin, ja jo, jota komissio pitää, tai neuvosto pitää erittäin tärkeänä, tärkeänä tuolla Sudanissa. Siellä keskusteltiin riskeistä ja, ja sitten Euroopan sitoumuksista paikan päällä. Kirgistanin kysymyksen osalta korkeudustaja antoi tilannekatsauksen EUn reaktiosta tähän kriisiin ministerit hyväksyivät johtopäätelmät, joissa korostettiin tarvetta päästä takaisin järjestykseen ja demokraattiseen hallintoon. Ja siellä sovittiin tarpeesta olla yhteistyössä Kirgistanin uusien viranomaisten kanssa, uuden hallinnon kanssa, että voitaisiin varmistaa, että siellä saadaan aikaan demokratian demokraattinen järjestys. Neuvosto hyväksyy johtopäätelmät Burma-Myanmar-kysymyksessä, jossa korostettiin Euroopan huolenaiheita vaalilaista ja miten voitaisiin harkita, tai voitaisiinko harkita EUn missiota siihen maahan myöhemmin tänä vuonna. A-asioina päätettiin jatkaa sanktioita vielä yhdellä vuodella. Ja muiden asioiden osalta ulkoministerit Atlanta-operaatiosta keskusteluun merirosvouksen torjumiseksi. Ja siellä keskusteltiin mahdollisesta päätöksestä – Kenian hallituksessa päättää tai lopettaa merirosvojen kauttakulkumahdollisuus. Ja korkea edustaja halusi saada aikaan kestävämpää ratkaisua. Ja tässä yhteydessä hän nyt sitten tosiaan aikoo lähiaikoina matkustaa sinne alueelle. Ja kuten mainitsin, ulkoministerit keskustelivat lounaalla siitä, millaisia prioriteetteja strategisesti tulisi asettaa, esimerkiksi määrärahat ja, ja sitten suhteet EUn ja muiden avainosapuolten välillä. No niin, puheenjohtaja. Käsittääkseni tässä nyt oli pääasiat, joita neuvostossa käsiteltiin. Ja sitten, kuten mainitsitte itsekin äsken, neuvosto hyväksyi laajat johtopäätelmät näistä ulkosuhde- puolustusoperaatioista, jotka tällä hetkellä on käynnissä. Kiitos. Cooper. Kiitoksia, herra Cooper. Otitte esille paljon kiinnostavia asioita. Useat kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta ennen sitä haluaisin kertoa, että liittyen juuri tähän, että puheenvuoropyyntöjä on niin paljon, puheaika rajoitetaan puoleen toista minuuttiin. Kiitän teitä yhteistyöstä ja annan välittömästi ensimmäiseksi puheenvuoron Salafrankalle. Olkaa hyvä. Eh, eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Cooperin jälleen kerran tänne kokoukseemme. Kuten hän muistutti hyvin, hänen tämänpäiväinen eh, tulonsa on luonteeltaan väliaikaista, mutta kuitenkin puheenjohtaja haluaisin muistuttaa, että usein väliaikainen muuttuu pysyväksi. Ja meillä tulee mahdollisuuksia tästä, puhua tästä asiasta laajennetusta työvaliokunnassa. Meillä on ollut todella laaja konsensusta. Haluaisin kysyä Cooperilta Somaliasta ja Atalanta-operaatiosta, kuinka tärkeitä ovat nämä sopimukset kolmansien maiden kanssa merirosvouksen torjumiseksi. Tämä on käsittääkseni neuvoston päätelmissä. Ehkä voisitte antaa vähän yksityiskohtia siitä, mikä on nykytilanne ja kuinka voisimme parantaa tilannetta suhteessa kolmansiin maihin. Sitten kriisinhallinnasta, hyvä puheenjohtaja. Neuvoston päätelmissä Todetaan, että olisi mahdollista avata neuvottelut kolmansien maiden kanssa. Jotkut jo kanssamme ovatkin mukana. Tavoitteena on mahdollistaa näiden kolmansien maiden osallistuminen. Erityisesti on mainittu Kiinan osallistumismahdollisuus. Se olisi mukava, jos herra Cooper voisi hieman syventää tätä asiaa. Onko tämä kiinalaisten pyyntö vai onko tämä Euroopan unionin aloite? Havaitsin myös, että mitä tulee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, Täällä on äh, tehty jotakin viittauksia sotilaallisiin voimavaroihin. Haluaisin, että arvioisitte hieman laajemmin tätä kysymystä, joka koskee Euroopan puolustusviraston äh, puheenvuoroa äh, toiminnasta. Parola. Kiitoksia Sala Franka. Seuraavaksi Svoboda. Olkaa hyvä. Much, uh, chairman. Um, on security and defense issue we Kiitos puheenjohtaja. Niin tästä turvallisuuspuolustusasioista meillä on ollut keskustelua eilen, mutta tähän liittyen kolme kysymystä ensinnäkin Bosniasta. Bosniasta on keskusteltu ja Washingtonissa viime viikolla oli keskustelua siitä, että asioiden pitäisi jatkua. Miten nämä uudet keskustelut nyt jatkuvat liittyen Bosnian, ähm, Bosnian äh, perustuslakiin. Sitten meillä on Saksan puheenjohtajan äh, kanssa ollut asiastrategiasta kyse. että se ei kyse yhdestä maasta pelkästään. Onko nyt jotain äh, tätä keskiasian strategian uudistamista käynnissä? Sitten Irania ei mainittu, aika outoa. Washingtonissa kuulimme, että siellä haluttaisiin hyväksyä päätöslauselma kongressissa sanktioista Irania vastaan. Ja sitten kaikkia niitä maita voitaisiin sanktioida, jotka eivät seurata, jotka eivät seuraa Yhdysvaltojen kongressin asettamia öö, sanktioita. Nämä ovat aika lailla yksipuolisia toimia ja saattaisivat vaikuttaa myös eu tilanteeseen. Ja nyt sitten, onko, ollaanko ulkoasioiden osastolla tietoisia tästä USA-kongressin lähestymistavasta ja onko nyt sitten kahdenvälisissä suhteissa USAhan tehty asian niin eteen jotain? Kollega Watson. Kiitoksia seuraavaksi Watson. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Voisinkohan ensiksi Pit- sanoa, että on myönteistä, että puolustusministerit tulevat tapaamaan useammin ja enemmän ulkoasiaministeriöiden kanssa. Tämä on mitä järkevin kehityssuunta, mutta voisinko kysyä herra Cooperilta ka- kahta kysymystä. Ensinnä Afganistaniin liittyen. Puhuta lyhyesti Afpakista. Paremmin sitä pitäisi kutsua pak koska ainakin meidän ryhmän mielestä Pakistanin turvallisuustilanne on huolestuttavampi kuin Afganistanin turvallisuustilanne. Voisitteko puhua tuosta aiheesta vähän enemmän? Ja sitten puolustusministerillä on suunnitelmia ainakin parantaa työsuhteita upolin ja Naton kanssa uskoakseni. Herra Rasmussen puhui tästä. Korkea edustaja tulee matkustamaan Intian pari viikon kuluttua onkohan mainitsemani aihe sellainen, että hän ottaisi sen esille Intian hallituksen kanssa ja mihinkään suuntaan hän kehottaisi Intian hallitusta toimimaan. Ja sitten kysyisin myöskin lain ulkopuolella tapahtumisesta, tapaamisesta. Yhdysvallat pyrki tappamaan ihmisiä pikemmin kuin pidättämään ihmisiä. On, ovatko jotkut jäsenvaltiot tällaisissa oikeusjärjestelmän ulkopuolisissa tappamissa mukana? Pyritäänkö kehittämään mitään asennetta liittyen tähän? Taivanissa taas oikeuslaitos on aloittanut tapamisen. He ovat aloittaneet teloitukset. Ei ollenkaan samassa mitassa kuin Kiinan kansantasavalta, mutta kuitenkin, ja ryhmäni tukee korkean edustaja Laura julkilausumaa tästä asiasta. Kiitoksia. Seuraavaksi Lunacek. Yes, grazie, Presidente. Thank you. I would also first of all like to say that I appreciate the coming of... Ensiksi sanoisin, että minusta myönteistä, että herra Cooper tulee kertomaan viime viikon neuvostosta, mutta olisikohan mahdollista, että sinä tai Lady Ashton puhuisi asiasta heti neuvoston jälkeen. Joka tapauksessa kiitos, että olette täällä tänään. Kysyisin myöskin keskiasian strategiasta, kun teen herra Svoboda minusta neuvoston pitäisi jatkaa tämän teeman puitteissa. Ja sitten keskittyisin Kosovan kysymykseen. Olen Kosovan esittelijä, olen juuri palannut Kosovasta. Oli erittäin kiinnostavaa olla paikan päällä, kun Ulle alkoi korkean tason tutkimukset ja poliisi toimet kuljetusministeriössä. Ja kyseessä ovat epäilyt korkean tason lahjoman otosta. Neuvoston loppupäätelmissä mainittiin, miten tärkeintä, että Ulex on mukana arkaluutosten rikosjuttu valittujen kanteiden ajamisessa. On myönteistä, että näin tehdään ja onnittelin oleksen johtoa tästä viimeisenä päivänä, kun olin paikalla. Ja jos on erittäin tärkeää, että jos korkeatason ihmisiä epäillään korruptiosta, asia tutkitaan, mutta oleks vaikka törmätä isompina ongelmiin muihin suurlähetystään. Ne olisivat ehkä ajatelleet, että olisi voinut ratkaista asia toisellakin tavalla. Onko jotain ongelmia, jotka haittaisivat Oleksin toimintaa tulevaisuudessa? Miten neuvosto pyrkii tukemaan ja vahvistamaan Oleksin toimintaa, jotta se saisi isot kalat kiinni korruption alueella? Ultima. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro tällä kierroksella. Kollega Lösing, muistutan teitä, että puheaika on rajoitettu puolentoista minuuttiin, koska muut kollegat ovat vielä odottamassa vuoroaan. Niin, muut puhuu kyllä kaksi minuuttia. ne kyllä minäkin silloin kai saan puhua kaksi minuuttia, mutta koitan nyt lyhentää tämän puoleen toista. Herra Cooper, neuvoston johtopäätelmissä kohdassa 88 voidaan lukea, että Euroopan unioni on tehnyt ehdotuksia NATOlle yhteistyön tiivistämiseksi en minä tällaisista ehdotuksista mitään ole kuullut, eikä tämmöisiä löytynyt mistään. Mitä tällaiset ehdotukset pitävät sisällään? Ovatko ne avoimia ehdotuksia? Voidaanko, niihin, äh, voidaanko niitä julkisesti jossain nähdä? Ja saisiko parlamentaarikoille tietoa näiden ehdotusten sisällöstä? Kohdassa 16 johtopäätelmissä – viitataan Oivulin äh, Afgarin, Afganistanissa ja, ää, äh, ja, ja sitten poliisikoulutuksen välillä. Voisitteko kertoa esimerkkejä siitä, miten tällainen yhteistyö on, on, on käynnistynyt ja mi, mitä se koskee? Kohdassa kuusi johtopäätelmissä lukee, että EULEX on Kosovossa varsinkin pohjo- ja laajentamassa toimintaan se pohjoiseen tällä hetkellä siellä asuvat serbit, että Serbian hallitus on kieltäytynyt tästä. Nyt haluaisin kysyä, miten tällainen sopimus on saatu aikaan. Onko Serbian, äh, Serbian puoli hyväksynyt tällaisen laajen, äh, toiminnan laajentamisen? Grazie, la parola al dottor Cooper per la... Kiitoksia seuraavaksi herra Cooper hän voi vastata näihin ensimmäiseen viiteen kysymykseen. Paljon kiitoksia. Käyn kysymykset läpi yksittäin. Herra Salafrankan kysymys liittyy Somaliaan ja suhteisiin kolmansien maiden kanssa. Kolmansia maita on kahta tyyppiä. kolmansia maita, jotka ovat yhteistyössä meidän kanssamme. Merialueella ja sitten on maita, jotka ovat yhteistyössä maa-alueella liittyen merirosvojen syytteisen asettamiseen. Tässä kontekstissa olemme olleet yhteydessä useampaan maahan. Meillä on järjestelyjä Seychellien ja Kenian kanssa – me olemme lähestyneet Mauritiosta, Mosambikkia, Etelä-Afrikkaa, Tansania ja Ugandaa saadaksemme sopimukset aikaan niiden kanssa, jotta taakanjako lisääntyisi tuolla alueella. Se olisi kestävämpää. Mitä sitten tulee yhteistyöhön merioperaatioissa? Herra Salafrankka taisi mainita Kiinan. Kenen kanssa on yhteistyötä, koska alueella on kiinalainen alus, joka on operaation päämajan kanssa jatkuvassa yhteydessä, jotta tiedon, tietoa vaihdettaisiin. Tämä pätee Kiinaan, myöskin Japaniin. jossa tietoja Japaniin alus lähetään erittäin arvokasta. Ja tämä pätee kaikki maihin, joilla on aluksi alueella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on suorat sotilaalliset yhteydet Kiinan kanssa. Tämä on erittäin kiinnostavaa, hyödyllistä ja rakentavaa. Ja se sitä, että merirosvaus on kaikille yhä suurempi ongelma. Herra Svoboda esitti kysymyksen Bosniasta. Tämä ei ollut neuvoston esityslistalla, vaikka Altia-operaatio mainitaan loppupäätelmissä. Suoraan sanoen edistystilanteeseen, jossa vaalit odottavat Bosniassa, ei ole kovinkaan todennäköistä. Parastelin puhua hiljaisella äänellä tilanteen osapuolilla ja miettiä, mitä vaalien jälkeen voidaan tehdä. Näin asian ainakin EUn näkökulmasta. niin ja liittyen Keski-Aasian strategia on yhä voimassa. Tai se, että me keskitymme keskiasiaan. Morel on läsnä alueella. Hän on käynyt Kirgistanissa tilanteen kehittyessä. Neuvoston huomio jatkuvasti kiinnittyy tuohon alueeseen – on ihan oikein tarkastella tuota alueena, koska mitä yhdessä maassa tapahtuukaan, vaikuttaa siellä muihin maihin. Herra Svoboda kysyi myös siitä, miksi Iran ei ollut esityslistalla. Se on ensi viikon neuvoston esityslistalla. Puheena olevan neuvoston esityslistalla, joka täynnä päätimme, että käsittelemme Irania erikseen ensi viikolla. sitä siis keskusteltu, mutta vastaisin jäsenen kysymykseen niin, että korkeaedustaja on kirjoittanut Yhdysvaltojen ulkoministerille liittyen kongressin päätöslauselmaan ilmaisten yhteistyömme voiman liittyen Iraniin. herra Watsonin kysymykset Afganistanin ja Pakistanin liittyen. Keskustelu Pakistanin liittyen ei ollut niin substantiaalista, mutta valitettavasti Afganistanin vierailu jouduttiin maanjärjestyksen vuoksi peruuttamaan. EU-NATO-yhteistyö sitä parhaiten kuvaisi niin, että täytyy löytää järkevä työnjako. Naton pääsihteerin läsnäolo kertoo siitä, että yhteistyö on merkittävää. Ja henkilöstön välillä on jatkuvia yhteyksiä. Natolla on suuri poliisitoimialueella. Mutta se, mitä NATO ja Upol tekevät, natsaavat aika hyvin yhteen. NATO kouluttaa poliisin kenttää ja Upol kouluttaa poliisin johtoa organisaation suhteen ja komentoketjun suhteen. Poliisikysymykset, ää, informaation perustuva poliisitoiminta, rikosten tekninen tutkinta – koska jos poliisi on tällaisessa puoli, puoli militia, ja silloin tarvitaan myös poliisia, joka tekee tavallista poliisityötä. Ja Afganistanissa kidnappausriski on ainakin yhtä suuri kuin on riski, että militantit räjäyttävät jotain. ja tulee keskustelemaan Afganistanista, kun hän on Intiassa. Intian rooli Afganistanissa on aina ollut tärkeä ja merkittävä. Tärkeää on, että muut alueella eivät ymmärrä väärin Intian roolia. Muut, erityisesti Afgan, äh, Pakistan, eivät sitä väärin ymmärrä. Jos sopii, hyppäisin yli tuon kysymyksen, joka liittyy oikeuslaitoksen ulkopuolella tapahtumiin teloituksiin. Tämä on erittäin vaikea kysymys ja ää, ulkoministerit eivät ole sitä keskustelleet. Ehkä parempi keskustelu tästä Naton yhteydessä. Meidän toimimme eivät mitenkään liity tähän alueeseen. The, um, um, I uh, should say, I should have said, Mr. Uh, Chairman, um, at the beginning – Kuten aluksi totesin, Pidän anteeksi, että olen täällä tällä viikolla enkä viime viikolla jo heti neuvoston jälkeen korkeudustaja lähti tuolloin lähi Minä hänen mukanaan ja olen juuri palannut. Ja Rova Lunacekin kysymys Euleksista. Olen samaa mieltä Rova Lunacekin kanssa, että on hyvä nähdä, että Eulex toimii jo lahjonnan vastaisella alueella – Ja viisaintelinen sanoi, että jaan hänen näkemyksensä, että tämä arkaluontoinen kysymys. Siellä tuossa maailmankolkassa politiikka ja rikollisuus joskus kävelevät, liikkuvat käsi kädessä. Sitten kun asia on euleksin oikein, oikeuslaitoksen edustajien kanssa, tuomareiden ja syyttäjien kanssa. He arvioivat näytön ja toimivat itsenäisesti. Eli he ajavat kanteita, milloin näyttökynnys ylittyy. Teillä on keskustelu myöhemmin tänään Kosovosta ja olen käynyt kunnianarvoisen jäsenen erinomaisen mietinnön läpi. Varmaan osittain vastasinkin jo kysymykseen työnjaosta Heuleksen ja Eupolin välillä. Tämä liittyy erityisesti poliisitoimeen. Me olemme samaa mieltä herra Rasmussenin kanssa, että Eupolin ja Naton työn välillä oli hy- hyvä yhteensopivuus. Tavoittamme on, että saamme riittävästi turvallisuustakeita ja sopivat toimistot, niin McChrystalin strategian osana lisäisimme kansalaisyhteiskunnan turvallisuutta, rauhallisuutta Kabulin ulkopuolella asumiskeskuksissa. Ja Euloksen toimet pohjois kosovossa Vaikutelmani on, että sen toimintaa pidetään varsin tervetulleena. Tavalliset kansalaiset, lähinnä serbit, elävät alueella, jossa oikeusvaltion periaatteet eivät oikein toteudu ja se tekee elämän hankalaksi. Jonkunlaista oikeusvarmuutta ihmiset kaipaavat esimerkiksi omaisuuden suojan suhteen tai mitä tehdään, jos tapahtuu kolari. Joten kokonaisuudessa vaikka asiaa täytyy lähestyä varovaisesti ja hengessä. Kaiken kaikkiaan Euleksin laajentaminen – pohjoiseen on otettu hyvin vastaan paikallisväestön keskuudessa. Cooper, il secondo Kiitoksia, herra Cooper. Seuraava kysymyskierros. Ensimmäisenä edustaja Schlifling. I think this is meant to be me. <laughs> Uh, Minä se kai nyt sitten olen. That's all right. I'm... Puheenjohtaja pyytää anteeksi huonoa lausumista. No ei se haittaa. Niin Äh, Schöpflin tervehti tohtori Cooperia tässä. Mainitsitte Kiinan ohi mennen, mutta laajemmin katsottuna, mikä on Kiinan asema EUn ulkosuhdetoimissa? Tukevatko he niitä, ovatko he vastustavatko, opportunistisia vai välinpitämättömiä vai mitä? Domanda breve, <laughs> ringrazio. Lyhyt kysymys, kiitos siitä. Seuraava puheenvuoro. Edustaja Vaikelle. Grazie, signor Presidente. Eh, mi smo imeli včeraj na DEVE, zahvaljujoč eh, kreativnemu vodenju na... DEVE, kiit, DEVE-valiokunta kiittää kollegamme eh, hyvästä keskustelusta, joka käytiin samantyyppisestä aiheesta kuin mistä tänään on kyse. Voisin jopa sanoa, että yhteinen johtopäätöksemme oli se, että meidän pitäisi välittömästi palata keskustelemaan sisällöstä, kun, kun katsotaan neuvoston johtopäätelmiä niin, että tämä, tämä teknisempi puoli jäisi sivun. Niin herra Kuuppe, toisella tai ensimmäisellä kysymys, vastauskierroksella annoitte eh, paljonkin substanssitietoa, varsinkin tuli, mitä tulee Bosnia-Herzegovinaan. Nyt meidän olisi tarpeen tietää, mihin suuntaan laiva nyt oikein liikkuu, tiedämmekö mitä haluamme saada aikaiseksi ja onko meillä jonkunnäköisiä poliittista skenaariota läsnäolostamme siellä alueella. Esimerkiksi Guinea-Bissaossa on missio, joka ei ole oikeastaan yhtään tarpeen ja se pitäisi lopettaa mahdollisimman nopeasti. Bosnia-Herzegovinassa sieltä puuttuu, poli, tai sieltä, sitä aluetta ei riittävästi poliittisesti ole analysoiti. Ja sitten on sellaisia aiheita, joista MEPit haluaisivat lisää tietoa ja, ja, ja, ja osallistumista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lohbiller. Thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Cooper, for your report. I have... Kiitos puheenjohtaja kaksi lyhyttä kysymystä. Toinen eh, liittyy kansainvälisen rikostuomioistuimen tarkistuskonferenssiin, joka järjestetään 31. toukokuuta. Olemme saaneet ihmisoikeuksien alavaliokunnassa tietoa siitä, että tätä konferenssia nyt valmistellaan. Ja olemme saaneet myös tietoa siitä, että yhteistä kantaa ei ole saatu aikaan siitä esimerkiksi, miten tällaisia eh, eh, aggressiivisia sodan aloituksia EU-ssa käsitellään Eli tämä on hyvin kon- poliittinen konferenssi, joka tällaista kysymystä tulee käsittelemään, ja sen takia on hyvin tärkeää, että EU-alueena, e joka tukee kansainvälistä rikostuomioistuinta, olisi paikalla edustettuna ja että sillä olisi yksi ääni siellä yhtenäinen ääni. Haluaisin tietää, miten tätä konferenssia valmistellaan. Toinen kysymys liittyy Iraniin. Sanoitte, että tämä tulee ensi viikolla esityslistalle. Olisi hyvin hyödyllistä tietää, kuka osallistuu neuvotteluun, äh, neuvottelun Iranin äh, ydinvoima asian liittyen. Herra Solana oli siellä aikaisemmin, onko nyt sitten Lady Ashton äh, astumassa hänen tilalleen. Mikä on G5 plus 1 neuvottelujen jatko tämän ulkosuhdehallinnon syntymisen myötä? Grazie. La parola. Kiitoksia seuraavaksi Edustaja Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän herra Cooperia tästä alustuksesta. Minulla on vain yksi kysymys, se koskee Burmaa. Neuvoston päätelmissä esitetään ajatus tutkimus mission lähettämisestä. Haluaisin tietää, mitä tavoitteita tässä on? Pyritäänkö vaaleja lykkäämään lain kautta, joka ei mahdollista asianmukaisten vaalien järjestämistä, vai pyritäänkö tässä jollakin tavalla tukemaan sellaista vaalikonsensusta, niin että vaalit kuitenkin järjestettäisiin vuonna 2010. Tällaisen tutkimusvaltuuskunnan tehtävä on mielestäni äärimmäisen tärkeä. Onnittelut ajankäytöstä sitten edustaja Sake. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Cooper. Uh, I too... Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Cooperille. Minäkin haluaisin kysyä Iranista tässä talossa asiasta keskustellaan hyvinkin vilkkaasti. Ja viime viikolla, kun olin Washingtonissa, olin senaattorin, senaattorien edustajahuoneen edustajien konferenssissa, jossa tätä keskusteltiin. On aika kummallista siirtää asian käsittely ensi viikkoon, koska nimenomaan tällä viikolla tapahtuu kaiken näköistä tärkeää, jossa Iran, tämä Ahmedinejad ja ydinvoimakysymys, ja, ja, ja, ja valtuuskunnan käynti USAssa sieltä. Ja Iran on hyväksytty YK naisten oikeuksien neuvostoon, joten ensi viikolla keskustelut saattavat olla vähän jo ajallisesti myöhäisiä. Kannattaisi käyttää hyväksi mahdollisuutta siitä, että olisi yksi yhtenäinen eurooppalainen ääni tähän, tähän keskusteluun. Kun viime viikolla kävin senaatissa, niin sekä republikaanit että demokraatit ilmaisivat tukensa yksipuolisille sanktioille. Yksi syy on Euroopan puuttuminen. Tämä saattaa olla retoriikkaa, mutta kuitenkaan meidän ei kannattaisi antaa amerikkalaisille nyt sitten lisäsyytä tähän, tällaisen retoriikkaan. Sekä tämä ydinasi että ihmisoikeuskysymykset ovat niin tärkeitä, että eh, kannustaisin teitä ja kollegoita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa silloin, kun asia on tosiaan tapetilla. Ja nyt haluaisin kysyä, että onko Turkilla joku rooli tässä ja miten näette, että Eurooppa voisi eh, käsitellä Turkikysymystä eh, Iran, Iranin näkökulmasta? Dr. Seuraavaksi herra Cooper voi vastata. Pyydän teitä rajoittamaan ajan käyttöön niin, että ehdimme vielä ottamaan viimeiset puheenvuorot. Thank you. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Koitan vastata hyvin lyhyesti yhtä. Lyhyesti, kun herra Schöfflin kysyi. Niin, äh, koitan vastata kysymykseen, jota, e, jotka eivät kaikki suoranaisesti liity neuvoston kokoukseen. Voisin sanoa herra Schöfflinille, että tämä ei liity tosiaankaan neuvoston kokoukseen, mutta koska olen nyt Lady Ashtonin kanssa kävin Kiinassa viime viikkoina, niin kaiken kaikkiaan siellä asenne on hyvin positiivinen moniin asioihin, joita EU tekee. Sanotaan positiivinen, mutta hieman etäinen ja senpä takia on hyvin mielenkiintoista, että tämä Somalia-asiassa meillä on yhteinen, yhteiset intressit Kiinan kanssa. Ja, ja myös käytännön ö, ratkaisut näyttävät olevan lähellä toisiaan. Mielenkiintoista nähdä, että Kiina on kiinnostunut myös Afganistanin kysymyksessä. Hehän ovat naapuri, naapuruksia keskenään. Ja keskustelimme Kiina, Kiinan kanssa Sudan, Sudanista ja Somalia kysymyksestä ja Kiina nyt pyrkii globalisoimaan lähestymistapaansa. Se ryht, kannattaa ryhtyä dialogiin, vaikka tulokset varmaan vievät aikaa. Herra Weigl, en oikein tiedä, miten voisin analysoida Bosnian poliittista tilannetta tässä ja nyt, koska se on hyvin äh, epätyydyttävä ja, ja, ja monimutkainen tilanne edelleenkin mutta voisin korostaa kuitenkin sitä, mikä minun mielestäni on positiivinen vaikutus siitä, mitä, mikä päätöslauselma parlamentissa hyväksyttiin. Tämä on vaikuttanut presidenttiin, ja niin se vaikuttaa hyvin tärkeältä tekijältä myös Bosnian eh, vakuuttelussa naapureitaan kohtaan alueellisesta integriteetistä, mutta se nyt lähinnä se keskustelu tulee niin kuin ikään, ikään kuin Bosnian ulkopuolelta eikä sen sisältä. Mutta tämä mielellään keskustelisin yksityiskohtaisemmin kyseisen jäsenen tai, tai muiden kanssa tästä, kysymys, tästä Bosnia, Bosnia-asiasta. Guinea-Bissa on osalta, me tarkastelemme nyt mission ö, olemassaoloa siellä – alueella on riskejä, Länsi-Afrikan huumekysymys, huumekauppa ja nyt kysymys, mikä, miten tehokkaimmin tällaista joskus niin kaoottistakin tilannetta voitaisiin lähestyä. Rova Lahpila. Kysymys ICCstä ei ollut esillä neuvoston kokouksessa. Kuten hän sanoi, EU tukee kansainvälistä rikostuomioistuinta niin se, että mutta täytyy sanoa, että minä itse en tiedä tästä konferenssista kovinkaan paljon, johon hän viittasi. Iranin kysymyksessä koitan vastata nyt ne molemmat kysymykset, jotka liittyvät Iraniin tässä yhdessä tai kerralla. Keskustelujen ajoituksesta – sehän on jatkuva prosessi, jota Iranissa käydään. Ja, ja joskus sitä neuvostellaan neuvostossa, sitä keskustellaan säännöllisesti. muissakin elimissä, mutta tuntuu siltä, että meillä on jatkuva virta tietoa, mitä sieltä tulee. Catherine Ashton on tällä hetkellä New Yorkissa ja, ja, ja siellä tosiaan tarkastellaan uudestaan tätä ä, ä, sopimusta ja siellä varmasti Iranista keskustellaan myös. Hän on keskustellut tästä Kiinan kanssa. Ja tämä liittyy Rova Shalkan kysymykseen. Turkin ulkoministerin kanssa myös tästä kysymyksestä on keskusteltu. Joten tämä on tämmöistä jatkumoa, koska se, siihen joudutaan kiinnittämään hyvin paljon huomiota kautta linjan. Ja toivomme, että jossain vaiheessa sitten iranilaisten kanssa keskustelut voidaan käynnistää uudelleen ja sanktioista äh, keskusteleminen, keskustelun tarkoitus on muistuttaa iranilaisia niistä ongelmista, jotka liittyvät sopimuksiin ja neuvotteluihin tämä sanktiokysymys kysymyksen tarkoitus on kiinnittää Iranin huomiota siihen, että jos asiaa ei saada sopimuksiin, sovituksi, niin sitten meidän täytyy löytää muita tapoja saada iranilaiset neuvottelupöytään. Meidän toiveemme on palata siis neuvottelupöytään iranilaisten kanssa – heti, kun he ovat valmiita keskustelemaan ongelman ytimistä. Ja oletukseni on, että jos näin tapahtuu, niin Catherine Ashton astunee Javier Solanan tilalle tai kenkiin. Tämä 3 plus 1, tai 3 plus 3 tai 5 plus 1, se ei nyt ulkosuhdehallinnon puitteissa vielä tällä hetkellä ole ratkaistu. Tämä ryhmä jota kutsutaan 5 plus 1 ryhmäksi tai 3 plus 3. Sitä voitaisiin kutsua myös 3 plus 3 plus 1, koska siellä on kolme, kuusi maata plus EU. Ja herra Pride, Priden kysymys näistä tutkimusmissioista Burmaan. Meillä ei kovasti ole toiveita muuttaa Burman vaalilakia. Tämä tutkimus ryhmän, tiedonhakuryhmän äh, tarkoitus on keskustella Burmassa kaikkien ryhmien kanssa, ei pelkästään hallituksen kanssa. Ja me olemme pyrkineet lähentämään suhteita, mutta meillä ei pitkään aikaan ole ollut mitään mahdollisuutta saada lisätietoa Burmasta. Mutta tarkoitus on, että siellä ymmärrettäisiin, että me haluaisimme tehdä burmalaisten kanssa laajemminkin yhteistyötä demokraattisen tulevaisuuden ja, ja, ja, ja sovittelun aikaansaamiseksi, sovinnon aikaansaamiseksi. No ehkä puoliksi vastasin jo Rova Schalken kysymykseen. Alusin vain lisätä, että me olemme Iranin osalta jatkuvasti toimineet aktiivisesti jo viiden, kuuden vuoden ajan ja Euroopan union on usean otteeseen näitä YK-sanktioita täytäntöönpannut. Valitettavasti nämä tiedot eivät aina päädy Washingtonin tai ainakaan kongressiin siellä. Teemme parhaamme, jotta meidän kantamme, joka on hyvin lähellä Yhdysvaltain hallitusta, tulisi heillekin tiedoksi ja ymmärretyksi. Sitten vielä Turkin, kys- Turkin kysymyksestä. Turkin hallituksessa sekä ulko- että pääministerit. Öö, hehän ovat Iranin naapureita ja heillä on hyviä suhteita Iraniin. Heillä on paljon tietoa Iranista ja heidän analyysinsä ja, ja ohjeensa ja neuvonsa ovat hyvin hyödyllisiä. Ja sitä silmällä pitäen, tai se silmällä pitäen Catherine Ashton on käynyt Turkin ulkoministerin kanssa hyvinkin pitkiä ja syvällisiä keskusteluja ja me aiomme pysyä tiiviissä yhteistyössä Turkin kanssa, vaikka me ole nyt kaikissa asioissa olekaan samalla linjoilla. Kiitos. Thank you to you. L'ultimo gruppo di interventi. Sitten viimeinen puheenvuorokierros. Puheenvuoro ensimmäisenä kollega Gomesille. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Kuban, Kiitos puheenjohtaja herra Cooper. Tämä liittyy neuvoston tämä lausunto Sudanin vaaleista. Siinä kyllä, se on kyllä valko pesua sen suhteen, mitä parlamentaariset missiot ja sanovat. Me sanomme selvästi, että vaalit eivät vastanneet demokraattisia standardeja neuvosto on pehmentänyt sitä. Se tunnustaa puutteita liittyen kansainvälisiin standardeihin. Ne, jotka meistä olivat Sudanissa, voivat todeta, että tämä lausut annettiin, kun ää, johtajamme päätti, että vetäydymme Darfurista. Ja Rava Ashton lausunnassa mainittiin huolta tästä, mutta siinä ei sanottu mitään herra Bashirin sanasta, että hän leikkaisi kansainvälisten tarkkailijoiden kielet ja sormet, mikä on, mitä ei voi hyväksyä ollenkaan. Tässä keskitytään äh, CPAhan, mikä on tärkeää, että meillä ei olisi Etelä-Sudanissa sitten epäonnistuttavaa valtiota tai diktatuuria, mutta Kysymys on ratkaiseva. Kysymys on demokraattisesta muutoksesta Sudanissa, Pohjois-Sudanissa. Olen järkyttynyt siitä näkemyksestä, että eh, joka on sitä, että meillä oli autonomista Sudanin strategiaa. Me vain juoksemme amerikkalaisten perässä. Tämä pätee myös siihen, mitä eilen puolustusvaliokunnassa mitä sinä sanoit jos joku saisi muutoksen aikaan Guinea-Bissaussa, se on Eurooppa eikä Yhdysvallat, joka on sanonut jo, että se menee paikalle ja hoitaa hommat. La parola al collega Lisek. Ja kollega Lisek seuraavasti. E, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta, herra Cooper. kysymykseni liittyy tärkeään aiheeseen, koska liittyy Euroopan neuvoston jäsenneen Georgian. Luxemburgin johtopäätökset ovat ihan legitiimit. Ei tämä muotoilu ole mikään ongelma. Olen iloinen siitä, että mainitaan, että Georgian itsenäisyys ja alueellinen suvereniteetti täytyy säilyttää. Onneksi sellainen maa on itsenäinen ja suvereeni, mutta alueellisen koskemattomuuden suhteen on ongelma. Voisitko mainita parilla sanalla näkemyksiänne? Onko neuvostolla tai EUlla näkemyksiä siitä, millä toimilla Georgian alueellinen koskemattomuus taataan. Totta kai Geneven neuvottelut ovat käynnissä, se on hyvä, mutta kysymys on, että tuleeko meillä jatkotoimia tästä esimerkiksi neuvotteluita Venäjän kanssa Georgian suhteen? Ufa. Kiitoksia sitten edustaja Butikoff, viimeinen puheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. International Herald Tribune kirjoitti eilen, että EU menee äh, YK ydinsulkusopimukseen epäonnistuttuaan omien ydinasetteensa määrän vähentämässä ja siinä siterataan anonyymiä diplomaattia, joka on mukana neuvottelussa, ja, ja tämä pitää tätä tilannetta ää, äh, kielteisenä suhteessa EUn pyrkimyksiä vähentää ydinaseita. Oletteko te tyytyväinen EUn kantaan suhteessa ydinsopimukseen? Ja toinen kysymykseni. Ja toinen kysymys liittyy Ukraina-päätökseen, jossa parlamentti on toiminut perustuslain vastaisesti ratifioinut tämän Mustanmeren laivaston sopimuksen. Pidämmekö tämä, tätä hyvänä, koska se vähentää väinnetteitä Ukrainan ja Venäjän välillä vai valittelemmeko tällaista sopimusta, koska se johtaa Ukrainaa kauemmas euroatlanttisesta yhteistyöstä vai onko tämä meille ihan sama? Ihan sama? Prego, dottor Cooper, 5 minuutti, 5 minutes to answer. Kiitoksia herra Cooperilla, 5 minuuttia aikaa vastata. Uh. Kiitos puheenjohtaja. Anna Gomesin kysymykseen haluaisin sanoa, että neuvoston keskustelut katsoivat lähinnä eteenpäin tulevaisuuteen tähän CPA-prosessiin lähinnä, eikä niinkään vaalien kulumiseen. On totta, että neuvosto lausumassaan näistä vaaleista halusi ilmaista tämän diplomaattisesti kommunikea sanastoin, eikä niin kuin Rova Gomes itse ilmaisi asian. Eikä tässä nyt eroa ole substanssipuolella ainakaan. Tämä nyt on lähinnä vain sanan käyttöä ja sanamuodon valintaa koskeva kysymys. En usko, että suurta eroa on myöskään tavoitteiden välillä, koska mekin olemme huolestuneita siitä, mitä maan eteläosassa voisi tapahtua ja, ja, ja pelkäämme myös näitä erilaisia väkivallan muotoja ja riskejä ja sen takia halusimme katsoa lähinnä tulevaisuuteen. Nämä vaalit tosiaan jos diplomaattisesti voitaisiin sanoa, olivat hyvinkin, hyvinkin virheelliset. Mutta siitä huolimatta huomasimme, että ne avasivat tällaisen poliittisen, poli, poliittisen ja rauhanomaisen keskustelun Sudanissa, joka ei ollut, ole ollut kovinkaan tavanomaista tähän saakka. Ja, ja, ja kiinnitti huomiota myös, että kaikki nämä tarkkailijat saivat hyvän vastaanoton jopa sellaisilta puolueilta, jotka poikotoivat näitä vaaleja. Jotenkin toivomme, että Sudanissa palataan nyt politiikkaan ja, ja, ja tämä nyt näytti olevan ensi askel siihen suuntaan, e, vaikka ei todellinen menestystarina ollutkaan. Sitten Guinea-Bissausta, kuten sanoin, me tutkimme kantaa vielä, kantamme ja tilannettamme vielä. En usko, että me lähdemme Guinea-Bissausta heti. Kysymys kuuluu, että miten voimme jatkaa työtämme sillä alueella. Herra Liisek Georgiasta. Tämä mainittiin johtopäätelmissä, vaikka siitä ei neuvostossa keskusteltukaan. Me olemme tietenkin sitoutuneet kunnioittamaan Georgian äh, alueellista riippumattomuutta ja äh, autonomiaa. Genevessä keskustelut, keskust, neuvotteluissa ei ole tällä hetkellä. Genevessä keskustelut ovat tähdänneet paikallisen vakauden parantamiseen. Ja Geneven keskustelujen kautta olemme saaneet yhteisymmärryksen muiden osapuolten kanssa, varsinkin venäläisten kanssa siitä, että käsitellään näitä tilanteita ja, ja, ja tapahtumia sitä mukaan, kun ni, niitä syntyy. Georgian pitäisi saada aikaan vakautta ja, ja, ja turva, turvaa kansallisille ja saada jonkunnäköinen rauha siellä aikaan. Ja jos tähän päästään, niin sitten myöhemmässä vaiheessa voidaan yrittää käsitellä näitä poli- poliittisia kysymyksiä, jotka liittyvät maan alueisiin. Mutta Geneven keskustelet tietenkin pitävät sisällä myös venäläis- Venäjän osapuolena – ja tällä hetkellä sitten tätä kautta keskustelimme Venäjän kanssa ja Catherine Ashton hän kävi Moskovassa vähän aikaa sitten ja tämä on otettu esille sielläkin. Herra Butchkovin kysymys MPTstä. Neuvosto itsessään neuvosto itsessään ei ole mukana näissä ydinsulkusopimuskeskusteluissa, mutta Euroopan ydinvallat seuraavat keskusteluja hyvin lähelle ja, ja, ja pyrkivät tähän vähimmäispeloteratkaisuun. Ja neuvosto ja komissio ovat hyväksyneet sen kannan, että korostetaan tätä rauhanomaista käyttöä ja, ja aseiden laajentamisen torjuntaa ja ydinsulkusopimusta aikaan. Ukraina on prioriteettilistalla hyvinkin korkealla ja siihen varmasti palataan. Ukraina on itsenäinen valtio ja sen asiana on päättää, miten se suhteensa Venäjään hoitaa. Ei meidän asiamme ole erottaa Ukrainaa Venäjästä. Luonnollisesti he ovat keskenään naapureita ja on hyvin luonnollista, että heillä on hyvin tärkeät suhteet, tai että sillä on tärkeät suhteet Venäjän kanssa. Ei tämä meille ole mitenkään kilpailukysymys. Ja kuten sanottiin, Ukrainan hallitus itse päättää, miten se suhteensa Venäjän kanssa hoitaa. Tämä kysymys ei myöskään ollut neuvostossa esillä, mutta varmasti lähitulevaisuudessa se tulee uudestaan esille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille. Grazie, dottor Cooper, per la sua... Kiitoksia herra Cooper yhteistyöstänne ja panoksestanne. Tämä oli erittäin laaja ja syvällinen alustus. Toivotan teille onnea työhönne. Näkemiin. Bene, passiamo al, al punto seguente. No niin, menemme eteenpäin esityslistassa Euroopan ulkosuhdehallinto. Yleisten asioiden neuvoston kokous viime viikolla pääsi poliittiseen sopimukseen tekstistä, jonka esitti korkea edustaja, joka koski ulkosuhdehallinnon perustamista. Tällainen sopimus määrittelee neuvottelua ja niin, että neuvosto voi aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa. Tässä vaiheessa esittelemme Brokko piti perussopimusvaliokunnan esittelijä Verhofstadtin kanssa hyödylliseltä tehdä asiakirja, jossa olisi konkreettisia tarkistuksia näihin periaatteisiin, jotka on esitetty epävirallisessa asiakirjassa. Nyt siirrymme siis seuraavaan vaiheeseen keskusteluissamme tästä tärkeästä aiheesta. Annan nyt puheenvuoron esittelijällemme herra Brokille. Hän voi arvioida tätä periaate sopimusta, johon neuvostossa päästiin, ja hän voi esitellä tärkeimmät kohdat työasiakirjasta, joka on jaettu kaikille. Olkaa hyvä, edustaja Brock. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Tämä asiakirja on vasta tämmöinen työasiakirjavaihe, jota voidaan muuttaa. Ja senpä takia haluan pyytää aktiivista, aktiivisia ehdotuksia ja katsoa, että tästä tulee sitten mietintö oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun viimeinenkin asiakirja on saatu esitetyksi henkilöstösääntöjen osalta. Joten en tiedä. Meidän täytyy katsoa asiaa kokonaisuutena. Tämä sitten ei ole yksi asiakirja, vaan tässä on kyse neljästä tai viidestä asiakirjasta. Ja meidän täytyy nyt sitten päättää, että mikä on meidän intressimme ja, ja miten päästään helpoiten hyväksymään näitä asioita. Sen takia pitää olla selvä kaikille, että riippumatta siitä, mitä asiakirjassa on ja mitä tarkistuksia sitten tehdään neuvoston päät, ei kun neuvoston päätös on väärä sana oikeastaan, tämä yhteinen kanta, neuvoston yhteinen kanta, niinhän se kai oikein nimetty. Mutta että meidän pitää katsoa, mitä sieltä pitäisi muuttaa ja mihin sitten nämä muutokset kohdistuvat ja miksi. Neuvoston päätöksessä meillä on yhteis- tai konsultaatio mahdollisuus, sitä voidaan päättää, mutta kun puhutaan rahoitus, ja, ja henkilöstöasetuksesta, varsinkin silloin meillä on sanavaltaa, mutta kysymysten pitää keskittyä siihen, mikä meidän oikeutemme on, on, on keskustelun osallistua, varsinkin henkilöstösäännöksen ja vasaanhoitoasetuksen muuttamisen osalta. Ja ei, liian yleiset huomiot ovat aivan turhia, koska sitten jos me hyväksymme neuvoston päätöslauselmat, ja että vuonna 2013 sitten tarkistetaan asia uudestaan, niin sitten äh, näitä muutettaisiin ja tarkastettaisiin meidän vahinnoksemme. Tästä meidän pitää taktisesti nyt sitten äh, pitää tarkka huoli. Artikla 6 tässä asiakirjassa esimerkiksi, jossa pyydimme muuttamaan neuvoston päätöstä. Kollega Rapkan saattaa tulla sellaisen johtopäätökseen, että, että äh, nämä asiat osittain kuuluvatkin henkilöstösäännökseen, eivätkä neuvoston johtopäätelmiä. Senpä takia meidän pitäisi saada sitten päätettäväksi myös osaltamme tämä, näistä henkilöstösäännösten muutoksista. Ja vasta sen jälkeen saadaan sitten tämä varsinainen lausunto. Neuvoston päätös tai tämä yksimielinen päätös on neuvottelun perustana – koska osa näistä päätöksistä menee oikeaan suuntaan, mutta ei läheskään kaikki. Tämä ehdotus, jonka olen teille tehneet ja esittäneet nyt, tämä väliaikainen tai alustava ehdotus, niin siinä on jo pohjana tämä neuvoston yksimielisyys yksimielinen ratkaisu ja tietenkin Ashtonin asiakirjankin muutoksia ja, ja, ja tarkistuksia, niistä pitää keskustella niin että meiltä lähtee sellainen viesti, että on olemassa jotakin yhtenäistä yksimielisyyden pohjaa. Meillä on kuitenkin yksi mielipide, selkeä ero, joka on se, että meidän mielestämme tämä palvelu tai hallinto pitäisi olla attached to the commission, niin kuin se englanniksi kuuluu, komission alainen ja me olemme sitä mieltä, että tämä hallinnollinen budjetti olisi osa otsikkoa kolme eikä kuutosta. Toisaalta yhden selkeä kantamme on se, että tässä on tällainen sui generis hallinto kyseessä ja että sekä henkilöstö että budjetti ovat korkean edustajan mm, mm, mm, korkean edustajan hakemuksen ja, ja, ja alaisen, eikä niinkään komission osastojen toimivaltaan. Mitä sitten tulee budjettiin, niin toivomme, että parlamentin avulla nämä saadaan ratkaistua, kuten Olaf, tällä ulkosuudenhallinnolla on tämmöinen suikeneris luonne komissiossa, ja silloin parlamentilla on oikeuksia, ja, ja, joista meidän pitää sitten vaan saada neuvosto ja Ashton vakuuttuneiksi. Nämä, ja itse asiassa ehdotusten pitää perustua tähän. E, meillä on tämä kriittinen massa ja, ja, ja, ja siinä mielessä meidän ehdotuksemme periaatteessa on hyvin painava. Henkilöstön osalta kantamme on hyvin selvä, niin että tässä on kyse lojaalisuudesta. Lojaalisuus kohdassa 7a9. Eli tämä, toi, tämä hallinto suorittaa tehtävänsä ja, ja EU-intressit mielessä pitäen. Jos neuvosto haluaa, että kolmannes tästä Helsingin äh, ulkosuudenhallinnon henkilöstöstä on kansallisia diplomaatteja ja, ja sitten miettiä, mikä on lojaali, lojalisuus tällaisille kansallisille diplomaateille. Onko se silloin tämä kansallinen ministeriö, joka päättää diplomaattien urasta. Jotain mahdollisuuksia pitäisi olla muunkin ratkaisuun, eli päättävätkö nämä diplomaatit sitten jäädä tähän ulkosuhdehallintoon ilman, että menettävät paluoikeutensa omaan maahansa. Nämä ovat periaatteellisia kysymyksiä. Välillä syntyy sellainen kuva, varsinkin kun oli keskustelut kansallisten ulko- ulkoasianhallintojen kanssa, varsinkin tästä henkilöstökysymyksestä, että tämä hallinto olisi ikään kuin jäsenvaltioiden omaisuutta tai hallinnoitavissa. Ja tämä tässä olla sitä mieltä, että yhteinen turvallisuus ja turvallisuuspolitiikka ovat sitten osana tällaisia kantavia elementtejä tässä hallinnossa. Meidän täytyy näistä asioista saada kantamme täysin selväksi sekä henkilöstön osalta, että se kuuluuko tämä komission alaisuuteen, että kuitenkin suurin osa kustannuksista on yhteisömenoja. Ja me olemme joissakin tarkistuksissa myös tuoneet esille sen, että tällä hallinnolla on ikään kuin kaksi tehtäväkenttää. Ja tämä ul, yhteinen ul, ulkopolitiikka on osa USPtä, mutta sen pitää olla johdonmukainen myös yleisten ulkosuhteiden politiikan kanssa. Tämä ei ole automatismi, vaan tästä on saatu aikaan sopimus näiden tos, osapuolten kanssa komissiossa sopi, sopimus ihan selkeästi, siis perustamissopimus ihan selkeästi tämän sanoo. Tämä ei ole pelkästään jäsenvaltioiden hallituksen käsissä tämä uusi hallinto. Ja se pitää nyt näissä kaikissa tarkistuksissa tuoda johdonmukaisesti esille. Me haluamme myös selkittää sen, että poliittinen edustusto on tärkeää, edustaminen on tärkeää. Neuvoston kanta on sen, tai näyttää olevan se, että pääsihteerin rooli ei olisi enää niin poliittinen kuin miksi se oli aiottu, vaan se on enemmänkin tämmöinen hallinnollinen rooli. Ja heillä Kristofferson muualla näyttää ymmärtäneen, että heillä Kristofferson – tai että hän on sanonut, että jos korkea edustaja on poissa, niin yhteisön kuul- yhteisötoimivaltaan kuuluvien asioiden osalta komissaarit voivat edustaa häntä parlamentissa tai muualla. Tämä on nyt sellainen ehdotus, joka tulee Brokin Verstatin paperista, jonka toimme tämän uudelleen esille. Ja nyt täytyy katsoa, miten me saamme tästä vähän lisäselvitystä neuvostosta, mitä tulee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, koska tässä neuvosto ei tietenkään salli muun komissaarin edustaa korkea edustajaa, jos hän on poissa. Siinä tapauksessa, e, että salkut olisivat lähellä. Herra Dosho sanoi, e, herra Cooper sanoi, että tai kuulimme, että herra Cooperin vastauksista kuulsi se, että me tarvitsisimme poliittista edustusta. Tämä oli hyvä todiste siitä. Eh, herra Pötikofer ei varmasti tyydy tällaiseen vastaukseen, että tämä olisi riittävä vastaus esitettyyn kysymykseen. Mutta sitähän me tässä on tajamme takaa, että jotain tällä alalla pitää nyt tarkentua – ja sen lisäksi yhteistyö Rova Ashton ja komissaarien välillä ja CSFPn edustajan kanssa, jolla jotenkin pitää koordinoidusti hoitaa tärkeätä, varsinkin esimerkiksi kehitysyhteistyön alalla, milloin, miten se suunnitellaan, miten täytännön pannaan, rahoitetaan komissiossa – mutta että tämä tehdään yhdessä, yhteistyössä komissaarin ja korkean edustajan välillä, niin tämä koskee myös naapuruuspolitiikkaa ja muitakin. Uskon, että tämä on täysin selvää. Meidän mielestämme siis budjetti pitää olla johdonmukainen, haluamme tämän selventää ja sen takia tarvitsisimme ehdotuksen siitä, mitä budjettivaikutuksia tällä kaikella on. Se kuuluu osana meidän arviomme. Meillähän me on neuvostosta sanottu, että tämä on budjetineutraali ratkaisu. Yksi kolmas osa henkilöstöstä hän tulee jäsenvaltioista, jotka maksavat tästä henkilöstöstä, tälle henkilöstölle. Mm, ja sitten toisaalla sitten taas irtisanotaan ihmisiä ja joten meidän täytyy tietää tarkemmin tästä budjettivaikutuksesta. Kuitenkin meidän täytyy myös selventää se, että kaikki tämän hallinnon täysjäsenet saavat palkkansa yhteisöbudjetista. Ja sen takia meidän täytyy nyt sitten katsoa, miten tämä, nämä perinteiset kansalliset ö, asiantuntijat heidän osuutensa on rajallinen. Kolmasosa kansallisia, sitten tämä sotilaallinen osa henkilöstöä on myös kansallista. Ja kun nyt sitten ulkoministeriöt ovat vielä hyvin avokätisiä maksavat näistä, maksavat näille henkilöille, niin silloinhan tämä hallinto ikään kuin on ostettu EUlta kansallisille hallinno- ministeriöille. Ja me tarvitsemme jotkut turvalausekkeet tästä, tätäkin vasten. Ja meidän pitää myös selkeästi saada tietää esimerkiksi, miten tämä maantieteellinen ja, ja, ja sukupuoli tasapaino saadaan aikaan ja, ja, ja miten tämä kehityspolitiikka otetaan huomioon ja että saadaan aikaan johdonmukaista politiikkaa kaiken kaikkiaan, mutta ei käyttää kuitenkaan kehityspolitiikkaa ulkopolitiikan välineenä. Kehitysvaliokunnasta on myös asia otettu kantaa, eikä saa siis tosiaan unohtaa, että tätä asiaa pitää tuoda esille. On hyvin tärkeää, että nämä eri välineet artiklassa kahdeksan että ne sitten kuuluvat yhteisöpolitiikan toimivaltaan jatkossakin päätösten kannalta osalta. Tämähän on Ashtonin ehdotuksessa jo perusperiaate, tämä vakausinstrumentti, jota meidän täytyy vielä tarkentaa. Nimittäin ei tiedetä, mikä on siviilin ja, ja, ja sotilaallisen kriisihallinnan välinen suhde ja, ja komission virkamiesten osuus siinä tällä alalla meidän pitää jollain tavalla olla edustettuna paikan päällä molempia henkilöstön osia. Ja sitten kun puhutaan tästä sosiaalisesta puolesta, sotilaallisesta puolesta, niin meidän täytyy nyt sitten pitää huoli siitä, että, että koko tämä asia ei jää sitten neuvoston ratkaistavaksi meidän täytyy jonkun verran joustavuutta rakentaa sillekin puolelle, mutta se tarkoittaa myös sitä, että me luotamme siihen, että me hyväksymme nämä lopulliset toimivaltuudet, mutta neuvostohan pyytää meiltä, meitä myös luottamaan komission ehdotuksiin siitä, miten se hoitaa yhteisöpolitiikkaa. Tästä pitää saada semmoinen miksi sitten aikaa, että kriisin hallinnassa – on myös muita kuin sotilaallista henkilöstöä, esimerkiksi Haiti-tilanteen tapaisesti jonkunnäköistä logistista apua. Ja että kaikissa ei tarvitse ratkaista asiaa vain hallitusten välisesti. Se, tuleeko se henkilöstön miksi sitten paikan päällä vai onko se jo täällä valmista, niin se pitää selvittää. Ja se pitää jotenkin koordinoida. Tämä on yksi tärkeä kohta tärkeä kohta on myös, jonka viimeksi tähän nyt mainitsen, kohdat neljä tai viisi, nimittäin miten poliittisesti valvotaan tätä. Perussopimustekstihän perustuu yhteisymmärrykselle, mutta se, miten nyt sitten poliittista kontrollia järjestetään, milloin – valvotaan, kun jos joku erityisedustaja tai lähettiläs, milloin hän on valiokunnan puhuteltavana, milloin neuvostosta tulee raportit, mitä, tarkoittaa, mitä käsitellään luottamuksellisia asiakirjoja, ketkä niitä pystyvät lukemaan. Kaikki tällaiset kysymykset voidaan nyt sitten ottaa sisälle tähän komission puitesopimukseen. Täytyy sanoa, että ne normit, joita pyritään saavuttamaan ja meillähän on tähän vaikutusvaltaa, niin tässä erityisesti kysymys siitä, miten, milloin meitä konsultoidaan neuvottelumandaateista, eh, edustu, paikallisista edustustoista ja niin edelleen. Ja tämän osalta meidän pitää löytää tietoja, käytetäänkö jonkunnäköistä memorandum of understanding parlamentin ja Ashtonin välillä. Ja, ja nämä pitää sitten jo etukäteen tuoda esille, miten avoin neuvotteluprosessi tässä on, missä vaiheessa neuvostoa kuullaan ja niin edelleen. Kyllä siitäkin varmasti pitää keskustella, mikä on neuvoston kanta tähän, tai neuvoston asema tässä. Niin, käsitellään sitä sitten myöhemmin. Sekin varmasti tulee esille. Tämmöinen kriittinen massa sopimuksen takana pitää olla, jota ei normaalisti oteta neuvoston asetuksessa huomioon. Se on meille tietysti tärkeää, kun me arvioimme tätä neuvoston asetusta siinä vaiheessa, kun sitä äänestetään. Ja semmoinen neuvoston asetus, jota me emme hyväksy, syystä tai toisesta, esimerkiksi valtiovarainhoitoasetuksen takia tai, tai henkilöstöasetuksen takia, niin se johtaa sitten tällaiseen toinen toisinsa, tai tämmöiseen ketjureaktioon. Ja toivon, että kun tämä lopullinen eh, keskustelu tästä asiasta käydään, niin me saamme sitten kantamme kuuluviin niin, että ei ole sellaisia esteitä, kun lopullinen ratkaisu pitäisi saada aikaa. Kiitos. Grazie, kollega Brock. Kiitoksia, kollega Brock. Puheenvuorojärjestyksessä seuraavana Verhofstadt. Hän on perussopimusvaliokunnan esittelijä. Hän saa puheenvuoron ensimmäisen, sen jälkeen varjoesittelijät ja tämän jälkeen muut, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ensin siis kollega Verhofstadt. Muistutan teitä siitä, että ottaen huomioon puheenvuoropyyntien lukuisuuden, ei, ette saa käyttää yli kahta minuuttia puheenvuoroa kohti. Pyydän, että ette pakota minua heiluttelemaan vasaraa, koska se on aika ikävää. Enkä haluaisi tehdä sitä. Première chose à faire, c'est de Ensimmä... Yeah. Ensinnäkin eh, haluaisin korostaa sitä, mitä herra Brock juuri sanoi. Kuten tiedätte, nämä ovat eh, samat tarkistukset, jotka on täällä nyt esitettynä. Ne samat eh, jätettiin meidän AFKO-valiokunnassamme, perussopimusvaliokunnassa tänä aamuna. Reaktio oli kaiken kaikkiaan positiivinen koskien herra Brokin ja minun tarkistuksia, jotka esitettiin perussopimusvaliokunnassa. Toiseksi on äärimmäisen tärkeää, ja tätä tulee nyt korostamaan yhdessä tarkistuksessakin, että ulkopolitiikka on johdonmukaista ja siihen sisältyy takkeita. Esimerkiksi kehitysyhteistyö. Me kävimme Brokin kanssa kehitysyhteistyö valiokunnassa ja he siellä edellyttävät johdonmukaisuutta neuvoston ehdotuksessa horisontaaliset aiheet lykätään komissiolle sitten, kun on kyseessä ovat maantieteelliset kysymykset. Sitten ulko, se laitetaan ulkoasioille, sitten ulko, taas näitä jaetaan eri tahoillemme. Haluamme yksinkertaisuutta, siis kaikki ohjelmointi menee ulkosuhdehallinnolle, täytäntöönpano menee kokonaan komissiolle. Ja tämä on mahdollista juuri siksi, että komission ja ulkosuhdehallinnon välillä on nämä linkit. Tämähän on koko tämän ajatuksen ja näiden tarkistusten perusfilosofia. Siksi ehdotamme, että nämä palvelut otetaan budjetin osastoon kolme. Siellähän, sehän on kaikkein tärkein budjetin osasto ja se koskee komissiota. Viimeinen huomio, hyvä puheenjohtaja. Ei tietenkään pidä sulkea pois sitä, että tarvitaan vielä muita tarkistuksia niiden lisäksi, joita nyt on valmisteltu. Mikäli neuvosto ei voi mennä siihen suuntaan, mitä me toivomme, niin voin sanoa teille, että minun mielestäni sitten tarvitaan uusia tarkistuksia, joissa kaikki yhteisölliset komission valtuudet palautetaan neuvostolle. Mikäli nyt tarvitaan vielä lisätarkistuksia, niiden tarpeellisuus riippuu paljolti neuvoston reaktiosta meidän tänään esittämiimme tarkistuksiin eikä ole ollenkaan mahdotonta, että sitten tehtäisiin tarkistuksia, joissa paljon valtuuksia naapuruspolitiikkaa ja yhteistyötä koskien palautettaisiin ulkosuhdehallinnolta komissiolle, todella komissiolle. Emme voi siis perustaa ulkosuhdehallintoa niin, että sitä hyödynnetään yhteisömenetelmän tyhjäksi tekemiseksi Euroopassa. Tämän haluamme välttää ja sen käsittääkseni meidän tarkistuksissa toteutuu. Kiitän tästä puheenvuorosta sitten Roberto Gualtieri. Due minuti. Due minuti, Grazie. Kaksi minuuttia. Positivo che il Kiitoksia nuori. Oikein hyvä, että nyt on tehty tarkistuksia tähän korkean edustajan asiakirjaan. Asiakirja on orgaaninen. Siinä on mukana useita niitä ehdotuksia, joita näinä viikkoina ja päivinä olemme esittäneet esittelijöille. SD-ryhmän lähestymistapa on ollut aina käytännönläheinen, jossa lähdetään pikemminkin periaatteista kuin malleista. Eli periaatteisiin kuuluu parlamentin täydellinen valvonta, ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus ja y- yhteisöllisen ja hallitusten välisen toiminnan yhdenmukais- linkittäminen ja, ja sitten yhteisön, yh, yhteistyöpolitiikan kehittäminen. Jos sitten puhutaan etiikasta ja, ja tämän palvelun instituutioista asemasta, kun ajatellaan parlamentaarista valvontaa, niin tässä asiakirjassa on paljon keskeisiä kohtia jotkut niistä, mm, koska täydentäviä sopimuksia olisi ehkä hyödyllistä ottaa ne myös tässä mukaan. Tarkoitan muun muassa parlamentin kulmistilaisuuksia, mm, e, tämän hallinnon johtajien ja parlamentin elinten tapaamisia. Edelleen viittaus elinten väliseen sopimukseen YUTPstä on tärkeä. Tämän tyyppinen vetominen yksityisiä missioita varten voisi olla tärkein panos, mikä parlamentilla voi olla näissä neuvotteluissa johdonmukaisuudesta ja hallitusten välisen ja yhteisön menetelmän linkkeistä Tämä on monimutkainen asia. komissio on tässä toimintavaltaa tämä strateginen ohjelma on mielestäni liian vahva, kun otetaan huomioon kehitysyhteistyökomissaarioiden rooli. On tärkeää se, mitä Verhofstadt sanoi. Tällainen erityinen komission jäsenen äh, rooli edellyttää modulaatiota komission yksiköiden äh, välillä koko rahoitusohjelmoinnin aikana yhteistyöohjelmissa. Minun mielestäni meidän olisi otettava tämä pohdinnoissamme huomioon. Alde. Kiitoksia sitten Alde. Gran Ähm... Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä Brokin ja Hofstadin, Hofstadin ensimmäinen luonnos on hyvin tärkeä ja, ja mielenkiintoinen. On hyvin tärkeää, että yhteys muihin päätöksiin on erittäin tärkeä. Yksityiskohtien osalta muutama huomio. Minusta on hyvin tärkeä ja poliittinen ydin tässä koko keskustelussa. Miten tämä, miten kriisihallinto järjestetään? Onko se enemmänkin äh, sotilaallinen vai onko se integroitu äh, siviili turvallisuus ja sotilaallisen lähestymistavan välillä. Sitä pitää vielä miettiä. Tärkeää on myös, että nämä erityispiirteet, äh, jotka liittyvät henkilöstöön, niitä rajoitetaan vain tähän virka-aikaan, erityisesti silloin, kun on kyse hen- sotilaallisesta henkilöstöstä. Ja tätä ei varmasti kukaan kiistä. Kun, kysytään, kun puhutaan kriisihallinnosta, silloin sillä on jonkunnäköinen erityisstatus tässä ulkoasiahallinnossa mutta sen takia on hyvin tärkeää, että, että sidotaan tämä yhteen henkilöstösääntöjen kanssa. Toinen kohta, joka minusta on tärkeää, liittyy siihen, mitä Emma Brock sanoi. Neuvosto on nyt vähän liittynyt siihen tämä kaksi pääsihteeriä, ja ei haluta tehdä minkäänlaista pullonkaulaa tästä, tästä kenen, kuka nyt sitten edustaa korkeita edustajaa, kun hän ei ole paikalla, kuka on sijainen, onko se sitten pääsihteeri vai joku muu. Tärkeää on, että tämä jollain tavalla koordinoidaan. Poliittisen koordinoinnin mekanismi on tässä tärkeä avainsana. Siinä on mukana komissaarit, poliittiset edustajat ja pääsihteeri sijaisena. Jos tästä saadaan aikaan sopimus, niin luulen, että olemme päässeet jo aimo askeleen eteenpäin. Tempo perfetto. Per... Hienosti noudatitte puheaikaa. Sitten vihreä ryhmä, edustaja Lunacek. Hän on täällä Brannerin sijaisena. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää herra Brackia tämän valiokunnan puolesta ja siitä, että on mahdollista liittää tähän jotakin kommentteja ja havaintoja, joita meillä on suhteessa ulkoasian palveluun. Tämä asiakirja on selvästi parantunut. Voin olla lähes kaiken kanssa samaa mieltä, mitä herra Brock on jo todennut täällä. Haluaisin täsmentää kuitenkin muutamaa kysymystä ja palata pari kysymykseen, jotka on meille vielä tärkeitä. Ensinnäkin poliittinen edustus ja herra Brock, olette ihan oikeassa siinä, mitä herra Cooperin kommentteiden suhteen teille on kerrottu. Mutta no, tärkeää on, että meillä on poliittinen edustus. Pakko sen sanoa. Jotkut asiat ovat erittäin tärkeää meille. Rahoitusvälineiden suhteen sen pitäisi olla kaikkien vastuulla ja ai, joka vaiheessa sen pitäisi olla komission vastuulla. Se on tärkeää. Toisekseen emme ole saaneet vastausta vastuukysymysten suhteen. Ehkäpä tämä liittyy henkilöstösääntöön, mutta se pitää selvittää. Olemme oikein tyytyväisiä, että tässä on ihmisoikeus ja demokratia tiskit edustustoissa, mutta pitäisi selkeyttää, minkälaisia ihmisoikeusasioita, onko se joku osasto, pääosasto, se on epäselvää ja täytyy selkeyttää. Ja jos meillä on ja demokratia, seurantapiste, niin tämä direktoraatti tai muu, niin sen pitäisi saada sama nimi, ihmisoikeuden demokratia. Ulkosuhdehallinnon pitäisi olla avoin kansallisten ministeriöstä, mutta ei ainoastaan ulkoisen hallinnosta, vaan myös kehitys yhteistyöministeriöstä. Se on erittäin hyvä EASn kannalta. Ja sitten mitä sukupuolikysymykseen tulee, se on hyvä, että se on, että se on henkilöstön suhteen tässä, mutta gender mainstreamin ne puuttuu tästä vielä kokonaisuudessaan. Il gruppo... Kiitoksia sitten GUE-ryhmä. Kollega Scholz, olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe heute früh... Kiitos Johan, puheenjohtaja. Olin Afkassa tänä aamuna ja kiitän tästä avoimesta yhteistyöstä ja haluaisin kiittää myös herra Brockia tästä. Me tuolla valiokunnassa keskustelimme interfacing kysymyksestä, eli miten sitten alueet, jotka kuuluvat ulkosuhdehallintoon perinteisessä mielessä ja sellaiset asiat, jotka liittyvät esimerkiksi kauppapoliittisiin kysymyksiin, miten nämä yhdistetään. Ja haluaisin täällä Afetissa nyt sitten tuoda esille vielä yhden asian, joka on, tai ei ole esittelijöiden kampaperissä vielä sel, selviytynyt, nimittäin siviili, konfliktitorjunta tai ennaltaehkäisy. ehkäisy tässä vaiheessa on, on puhuttu eh, sotilaallisesta ja siviilikriisinhallinnasta. Nämä nyt ollaan yhdistämässä jotenkin, ja tähän saakka ei ole käynyt selväksi se, kuka tilanteessa ja muistan, muistelen nytten eh, keskustelun, eh, keskustelua YK pääsihteerin kanssa konfliktien ennaltaehkäisystä. Rova Ashton tässä, osa, tässä osiossa sitten saisi neuvonantoa vain, vain tuolta sotilaiselta puolelta. Meidän pitäisi selkeästi pitää esillä tai erossa toisaalta konfliktien ennaltaehkäisy ja sitten toisaalta konfliktin ratkaisu sotilaallisella puolella. Ja mikä on sitten parlamentaarisen kontrollin asema, miten komission kanssa sitten tässä tehdään yhteistyötä kehitysyhteistyöpolitiikka. Nyt on keskusteltu paljon jo Deven kanssa käytyjä keskusteluja, mutta haluan vain muistuttaa, että parlamentin pitää nyt erittäin huolellisesti pitää kiinni oikeuksistaan niillä aloilla, jotka kuuluvat yhteisöpolitiikkoihin ja että me, meiltä ei odeta pois yhteispäätösmenettelymahdollisuutta. Grazie. A questo punto la parola al collega Sala. Kiitoksia. Seuraavaksi Sala Frank. Gracias, señor Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös herra Brock ja ja heidän tekemästään työstään. Minusta tässä on aivan keskeinen kysymys tässä keskustelussa, jota käymme. On nimittäin koristettava sitä, että poliittinen päätös ja sopimus, johon neuvostossa päästiin, on perusta neuvotteluille. Herra Brock aivan oikein ehdotti mielestäni, että meidän ei pidä antaa kantaamme tästä asiasta ennen kuin me olemme, ennen kuin parlamentin vaatimukseen on vastattu. Päätösluonnoksessa sanotaan, että se astui voimaan sen jälkeen, kun se on neuvostossa hyväksytty ja kuukausi hyväksynnän jälkeen korkea edustaja tekee rahoitusta koskevat ehdotukset. Minun mielestäni tekisimme virheen, jos odottaisimme että, että pelaamme kaikki korttimme silloin, kun parlamentilla on yhteispäätös menettely varanhoitoasetuksen ja henkilöstösäännöksen. Siksi on erittäin tärkeää toimia, niin kuin sanoi, eli emme anna kantaamme ennen kuin olemme täysin tyytyväisiä mitä tulee näihin vaatimuksiin, jotka olemme esittäneet Euroopan parlamenttina. Minusta Verhofstadtin ja Brokin ehdotukset ovat erittäin järkeviä, erityisesti kun ajatellaan tätä täyttä poliittista ja budjetin, budjetillista vastuuta korkealla edustajalle ja näin haluaisin vain esittää yhden kommentin, yhden ehdotuksen, mitä tulee tähän pornaan, poliittisen koordinoinnin mekanismiin kohta 2b. Olisi ehkä kiinnostavaa, että Euroopan parlamentti voisi integroida tämän poliittisen koordinoinnin mekanismin, muun muassa siksi, että korkea edustaja omassa ehdotuksessaan sanoi, että se tulee kuulemaan Euroopan parlamenttia koskien niitä eh, ulkopolitiikan eh, perusasioita ja, ja tulee varmistamaan, että neuvosto ottaa Euroopan parlamentin kannat huomioon. Tämän logiikan mukaan olisi hyvä, että parlamentti voitaisiin ottaa mukaan tähän koordinaatiomekanismiin. Muutoin mielestäni ehdotukset ovat järkeviä ja niistä erittäin päättäväisesti yhteistyöllistetään eh, tätä ulkosuhdehallintoa. Timpilä. Kiitoksia myös ajan kunnioittamiseksi. Sitten eh, kollega Svoboda. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on oikein hyvä asiakirja, joka meillä tässä nyt on käytössä. Haluaisin jotakin pieniä kommentteja tähän vielä tehdä. En ole ihan vakuuttunut siitä, että suhde parlamentin ja korkean edustajan välillä määritettäisiin puitesopimuksessa. Haluaisin jotakin periaatteita, jotka täältä selkeästi tulisivat esille. Ja, ja, ja määriteltäisiin tämä perusperiaate ja sitten yksityiskohdista voidaan sitten puitesopimuksessa sopia. Toiseksi olen hyvin paljon samaa mieltä siitä, että komissaarin komissaarien kanssa yhteistyötä tehdään. Se varmasti onnistuu. Minusta se on hyvin tärkeää, että koska komissaarit ovat myös meille suoraan vastuullisia. Minä en 2b voi nykyisessä muodossa hyväksyä. Komissaarillahan on oma asemansa ja komissaarit, komission jäsenet, ei, niitä heitä ei voi asettaa samalle tasolle kuin sijaisiaan, Nämä sijaiset ovat sijaisia, siis Ashtonin sijaisia. Kyllä komissaaritkin voidat joissain yhteyksissä omalla, omilla toimivaltuuksillaan toimia Ashtonin tilalla. Eli tämä jossain tapauksessa komissaarit, eh, komissaarit voivat toimia Ashtonin sijasta, mutta minä en voi hyväksyä sitä, että sijaiset sitten eh, asetetaan samalle tasolle kuin komissaarit ja heillä olisi juridisesti samat velvollisuudet esimerkiksi mutta suuntaviivat ainakin tässä asiakirjassa, näissä ehdotuksissa ovat tuettavissa, mutta haluaisin pyytää 2Bn osalta vielä miettimään. Minä en, mehän olemme valvova viranomainen, emme, niin kuin Kasala Franka sanoi, emme me voi olla mukana koordinoinnissa, vaan meidän pitää olla riippumattomia valvontaviranomaisia. Grazie. La collega Hautala. Kiitoksia sitten Hautala vihreät. Thank you very much, Chair. kollega... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kollega Lunacek mainitsi jo ihmisoikeuksien aseman tässä lausunnossa lisäsin vähän sisältöä tähän. On erinomaista, että kun neuvosto on yhtenäinen, myös parlamentti on yhtenäinen näkökulmasta kannasta tämän asialle omistautuneen osallistun rooli sen osasta, jota ehdotamme artiklassa 4 liittyen ihmisoikeuksien. sen täytyy olla korkealla tasolla. Ei pidä olla tyytyväinen siihen, että jos tämä osasto olisi tämmöinen kolmannen tason osasto, milloin sen ääni ei kanna päätöksenteon korkeammalle tasolle. Meidän pitäisi harkita sitä, että siinä sille pitäisi lisätä vähän tehtäviä ja vastuuta, millä tasolla se onkaan, niin pitäisi vakavasti harkita sitä, että sitä luotaisiin jonkinlainen pääosasto. Mainitsisin, että tähän asti korkeudusta herra Solana hänellä oli erityinen henkilökohtainen ihmisoikeusedustaja. Ja ei pitäisi päätyä tilanteeseen, jossa ihmisoikeudet kuul- joutuisivat alemmalle tasolle. Minusta tällä hallinnollisella elimellä pitää olla selkeä julkilausunto rooli ihmisoikeuksien valtavirtaistamiseksi jokaisen maapolitiikan tapauksessa. Ja kuunnellessani herra Verhofstadtia huolestuin ihan enemmän, kun kuulin, että neuvosto pitäisi maapolitiikan itsellään, niin pitäisi horisontaaliset kysymykset komissiolla. Tämä olisi myös ongelma ihmisoikeuksien integroimiseksi. Koulutus on myös hyvin tärkeä kysymys. Pitäisi pitää huolta, että tässä suhteessa meillä on riittävästi henkilöstöä kouluttamaan koko hallintoa ihmisoikeuskysymyksissä. Sama pätee delegaatioihin. La parola al collega Se. Kiitoksia sitten kollega Severi. Mm. Kiitos. Haluaisin onnitella kollega, kahta kollegaa ja kahta esittelijää heidän yhteisestä kannastaan. Minusta tämä asiakirja on hyvä. Ja me olemme nyt hienosääntämässä työtämme, työtä, joka pitäisi johtaa siihen, että parlamentin yhteinen kanta ilmaistaan muille toimielimille. Minusta ulkosuhteiden täytäntöönpanon ja suunnittelun koherenssi taataan poliittisen koordinaatiomekanismin kautta, joka antaisi meille johdonmukaisen näkemyksen sitä, mitä me haluamme tehdä, mitkä tavoitteemme ovat. Toimielinten välinen käyttöliittymä, eli toimielinten koordinaatio, kysymyksessä, jos saa yhteinen ro- mahdollinen rooli, se olisi hyvä. Sitä pitää olla hallinnollista koordinaatiota. Sitä pitäisi vähän sääntää, eli pääsihteerin rooli siis on kyseessä. Sitten budjetti ulottuvuuden pitäisi seurata tätä johdonmukaisuuden logiikkaa, budjettimenettelyn johdonmukaisuuden ja kattavuuden äh, kattavuus pitäisi ottaa huomioon budjetin valmistelu ja esitysvaiheessa budjetin täytäntöönpanossa. En mene mekanismin yksityiskohtiin, mutta minusta budjetin suunnittelu, esittely ja täytäntöönpano pitäisi tehdä johdonmukaisesti. Ja avain sana on transparenssi, vastuu, vastuullisuus, johdonmukaisuus ja tehokkuus. Jos meillä on transparentti vastuu, vastuunalainen, tehokas e, palvelu, niin asiat olisivat hyvin. Otan vapauden ehdottaa herra Verhofstadtille ja Brockille ehdottaa tarkistusta, joka liittyy myöskin Svobodan ja Salafrankan ehdotuksiin. Ne on eräänlainen kompromissi. Yksi seuraavaksi Sari Svolski. Thank you, Mr. Chairman. First, let me, let me praise the two rapport. Kiitos. Haluaisin nyt ylistää näitä kahta esittelijää ja heidän lähestymistapansa on hyvä, että meillä on molemmissa valiokunnissa lähestymistapa samanlainen. Olen kuullut, että muutkin valiokunnat kannattavat tätä perusfilosofiaa. Tässä on nyt pyritty saamaan aikaan älykäs ja johdonmukainen lähestymistapa, jolla luodaan hyvin vahva hallinto. Pyritään siitä saamaan aikaan yhdenmukainen hallinto, vaikka se onkin aika, aikamoinen hybridi. Tämä yhteisöllinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että otetaan kaikki huomioon. Ja senpä takia haluan tukea sitä, mitä uudessa kohdassa 7c sanotaan ja artiklassa 6.6 maantieteellisestä edustavuudesta – ja, ja konkreettiasta, miten tämä saadaan aikaan. Tämmöinen vahva palvelu, jota me haluamme, sillä pitäisi olla oikeutus ja sitten kaikkien jäsenvaltioiden ja kansalaisten tuki. Ja, ja sen takia sillä pitäisi olla mahdollisimman laaja poliittinen tuki ja myös yhteisön maatieteellinen rikkaus pitää jollain tavalla heijastua sieltä. On hyvin tärkeää, että miten saadaan aikaan yhteinen kanta neuvoston suuntaan e, ja tietenkin voi, koitamme saada mahdollisimman pitkälle tätä meidän oikea poliittista filosofiaamme tänne syötetyksi. Kiitos. Kollega Lösing. Kiitoksia sitten kollega Lösing. Ja, vielen Dank. Der Kollege Scholz hat ja niin kollega Scholz hyvin lyhyesti viittasi jo kehitysinstrumenttiin. Tämä tällainen kehitysinstrumenttihan on, sitä on seurattu kehitysjärjestöissä hyvinkin läheisesti lähiaikoina. Ja brittiläinen CFOD on nyt sitten White Case-yrityksen pyytänyt tutkimaan tätä ehdotusta ja sen yhteensopivuutta Lissabonin sopimuksen kanssa. White and Case on nykyisessä ehdotuksessa nähnyt rikkomuksen Lissabonin sopimusta vastaan, koska tässä annetaan vaan nyt sitten kehitysyhteistyön alalla erilaiset roolit. Tämä on nyt sitten yhteis- ulko- ja puolustuspoliittisesti järjestetty. Kehitysyhteistyö on yhteisen ulkoturvallisuuspolitiikan ulkopuolella oleva politiikan ala kuitenkin. Meidän täytyy katsoa, että tämä tulkinta jollain tavalla näkyy meidän ehdotuksissamme ja tästä on itse asiassa olemassa myös tuomioistuimen päätös. Ja tämä on, puuttuu nyt itse asiassa nykykeskustelusta. Ja vaikka tämä kehityskomissaari jollain tavalla valvoo tämän instrumentin ohjelmia, mutta kuitenkin tämä on hyvin epäselvästi ilmaistu. Ja hyvin kehitysjärjestöt pelkäävät, että ilman, että tehdään eroa toisaalta kehityskomissaarin ja korkean edustajan roolien välillä, niin korkean edustajan sana painaa enemmän kuin komissaarin. Ja nimenomaan kehitysyhteistyökysymyksissä asian pitäisi olla päinvastoin. Kiitoksia sitten kollega Färm. I'm here. Um, I'm the S&D coordinator. Olen SD-koordinaattori budjettivaliokunnassa ja minulla on kysymys rahoitus asetukseen liittyen. Me olemme lähellä yhteistä ymmärrystä, joten haluaisin sanoa, että olen oikein iloinen, että mainitsitte myöskin toimielinten välisen sopimuksen liittyen budjettikysymyksiin. Sekin täytyy muuttaa. Mutta meillä on kysymys, joka on kohdistettu erityisesti herra Brokille. Sinä sanoit, että meidän pitäisi käsitellä tätä instituutiota sui generis instituutiona komission sisällä. Mutta tässä on jonkinlainen ristiriita. Joko se on sui generis, omalajinen tai komission sisällä. Jos se on komission sisällä ja sitä käsitellään virastona, niin sitten ei tarvitse rahoitusastuksen muutosta. Ja, jos se on sui generis instituutio, ei siis instituutio perussopimusten mielessä, vaan rahoitusastuksen esimerkiksi tuomioistuimen tai tilintarkastustuomioistuimen kannalta, niin silloin tämä pitäisi tulla mainituksi rahoitusasetuksen ensimmäisessä pykälässä, sillä pitäisi olla oma vastuuvapauskertomuksensa, mutta jos se on taas ää, virasto, niin sitten se on komission integroitu, ja silloin ei tarvita muutosta rahoitusasetuksen ensimmäiseen pykälää. Mitä tarkoitat sui generis omanlaisuudellaan? Pitäisikö sillä olla oma hallinnollinen budjettinsa, ei nää, äh, kol, budjetin kolmas kohtaa, vaan itsessään. Mutta tämä on pääkysymys. Onko se sui generis ja sillä on silloin oma hallinto budjettinsa vai onko se komission sisäinen alainen virasto? Voisitko selkeyttää? Niin. Seuraavaksi Kelam EPP. May I express my... Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni työn tulosten suhteen. Kollegat Brock ja Verhofstadt ovat tämän uuden erittäin tärkeän hallinnon arkkitehtejä. Ja, tässä meidän täytyy ensiksi tasapainottaa hallintoa äh, neuvoston, komission ja parlamentin kesken, joille tämä hallinto on sitten sekä poliittisesti että budjetin suhteen täysin tilivelvollinen. Toisekseen toteaisin, tämä, tämä maantieteellisen tasapainon ja suhteellisuuden saavuttaminen hallinnossa, niin sen suhteen uutta tässä on kytkeä tämä maantieteellinen ja diplomaattinen tasapaino sen kanssa, että tarvitaan mahdollisuus kansallisen hallintojen diplomaattille mahdollisuus toimia hallinnossa. He voivat siellä edustaa EUn etuja kokonaisuudessaan, ja se on ratkaisevan tärkeää. Sitten kolmakseen budjetti. Meidän täytyy tarjota ulkosuudenhallinnolle riittävät resurssit. Neljänneksi politiikan koordinaatiomekanismit. Molemmat esittelijät ovat painottaneet, että koordinaatiota pitäisi lisätä ulkosuudenhallinnossa mukaan lukien ihmisoikeusosasto ja nämä focal points, nämä keskipisteet ää, delegaatiossa. Olen samaa mieltä Hautalan kanssa, että tämän ihmisoikeusedustuksen auktoriteetti pointti täytyy vääntää rautalangasta, selkeyttää sitä. Mutta tähän asti ne tulos on hämmästyttävän hyvä. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron herra Kristoffersenille. Hän edustaa täällä korkea edustaja ja sitten Brokin päätelmät. Yes, thank you very much and thank you for... Uh... Kiitos ja kiitos myös, että saan tässä vaiheessa puhua ja kommentoida joitakin puheenvuoroja. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että nyt ollaan tosiaan tärkeässä vaiheessa näitä neuvotteluja. Meillä on yhteinen kanta neuvottelussa ja nyt pöydällä on myös konsolidoitu versio siitä, mikä on parlamentin muutostarve. Joten nyt tuntuu siltä, että poliittiset neuvottelut voivat alkaa. Olisin tämän suhteen aika optimistinen. Nimittäin huomasin Prokinkin puheenvuorosta, että te olette tehneet semmoisia tarkistuksia ja muutoksia, jotka itse asiassa noudattavat aika pitkälti sitä, mitä neuvostossa on tehty ja mitä korkea edustaja voi tukea. Joitakin lisäyksiä parlamentista ja muuta, niin tuntuu siltä, että nyt ollaan tosiaan päästy eteenpäin asiassa enkä ole niin pessimistinen, että, että kohtuuajassa ei saataisi aikaan minkäännäköistä sopimusta, siis sopimusta myöskin parlamentin kanssa näistä, tämän peruspäätöksen käsitteistä. Jos me saadaan aikaiseksi päätös parlamentin kanssa tästä peruspäätöksestä, niin en voi nähdä, miksi pitäisi odottaa tämän päätöksen voimaan astumista muiden elementtien osalta. Minua huolestuttaa enemmänkin tämä henkilöstösäännöstö, koska konsultaatiot neuvosto, henkilöstöedustajien kanssa saattavat kestää aika kauan. Ja tässä nyt on aika yksi kriittinen tekijä. Luonnollisesti eroja vielä on, mutta uskon, että näiden erojen voittamiseksi meidän täytyy yrittää yrittää ymmärtää toinen toistamme ja ymmärtää, mitä haluamme substanssipuolella saada enemmänkin kuin mitä haluamme teoriassa aikaan saada Esimerkki keskustelusta siitä, miten tämä on komission alainen tai sui generis tai itsenäinen tai mikä tahansa asema tällä hallinnolla tulee sitten olemaankaan. Minä haluaisin nyt vielä kerran hälventää kaikki epäilykset sen osalta, että silloin kun tämä hallinto käsittelee yhteisöllisiä asioita, että se toimisi mitenkään muuten kuin jos se olisi normaali pääosasto komissiossa. Se noudattaa täysin samaa prosessia, konsultaatiota, päätösten valmistelu ja sitten kollegio tekee päätökset yhteisenä päätöksenä. Tää, tässä mielessä tämä ulkosuhdehallinto toimii aivan samoin kuin mikä tahansa komission pääosasto. Mutta se, että me pyydämme tiettyä itsenäisyyttä budjetin ja henkilöstön osalta, liittyy siihen, että tämä oli edellytys neuvostossa, jotta saatiin aikaan tällainen laaja-alainen hallinto, joka käsittelee paitsi perinteistä yhteisöulkoilupolitiikkaa, niin myös kriisihallintoa, sotilaallisia operaatioita ja, ja, ja muita. Jos me emme hyväksy tiettyä ää, itsenäisyyttä budjetin ja henkilöstön osalta, niin tämä poliittinen edellytys kaatuu, putoaa ja, ja, ja sitten eletään ihan eri tilanteessa. Senpä takia en ymmärrä sitä, kun puhutaan siitä, että jos budjettimme kuuluu pääluokkaan kolme, niin siinä, siihen liittyisi suurempaa avoimuutta kuin jos se olisi eri pääluokkaan kuuluva. Minun käsittääkseni tämä avoimuus on paljon isompi jos meidän budjettimme on eri pääluokassa. Ja nyt tässä puhutaan hallinnollisesta budjetista nimenomaan. Jos meidän budjettimme on eri pääluokassa, niin silloin luonnollisesti henkilöstöstä, eh, eh, eh, hallintoon nimetystä henkilöstöstä saadaan aikaa täysiavoimuus. Jos se taas on osa komission budjettia, niin silloin ei voida, se on vain osa tällaista suurempaa henkilöstöbudjettia, jota ei voida erittää eikä silloin voida mitenkään vaikuttaa siihen, miten tätä valvotaan. Te yhtenä budjettiviranomaisena pystytte vaikuttamaan tämän hallinnon budjettiin enemmän, jos se on erillinen omassa pääluokassaan kuin jos se on osana suurta komission henkilöstöbudjettia. Ja haluaisin sitten antaa varoituksen sanasen niille, jotka ovat sitä mieltä, että olisi tärkeää että tämä ulkosuuden hallinto olisi osa komissiota sen antaman, antaman ennakkotapauksen valossa. Meillähän on paljon kansallisia asiantuntijoita, varsinkin sotilaallisella puolella on olemassa sellaista henkilöstöä, jolla on erityisstatus. On kansallisia diplomaatteja, joita otetaan mukaan. Ja sanotaan, että olisi aika huono ennakkotapaus komissiossa, jos, jos heitä pidettäisiin normaalina osana tätä keskitettyä järjestelmää. Mm. Ja on aivan varma, että suuri osa henkilöstöstä tulisi komissiosta, suurin osa politiikkahenkilöstöstä tulee varmasti komission kautta. Nykyisten laskujen mukaan yli 680 henkilöä tulisi suoraan komission eri osastoista Brysselistä tai, tai ulkomailta. Ja ehkä maks 150 neuvoston sihteeristöstä. Eli tilanne on jo nyt se, että komissio on aika hyvin edustettuna. Täällä oli paljon muitakin kysymyksiä, mutta luulen, että aika loppui kesken. del collega Brock. Kiitoksia Brockin kanta näihin ja aiemmin kuultuihin huomioihin. Olkaa hyvä. Äh, Kiitos. Ja kiitän herra Kristoffersonia, koska hän toi esille sen, missä nyt on mahdollisuuksia neuvotella eteenpäin ja että voimme rakentavasti seuraavina päivinä ja viikkoina asia edistää. Hänen ei kannata aliarvioida parlamenttia, jos pääluokasta kolme nyt tässä vielä eh, halutaan selveyttä ja, ja, ja halutaan jotain sel- selkeyttä vielä lisää pääluokasta, niin eh, katsotaan, miten edistymme siinä asiassa ja teemmekö sitten eh, henkilöstösäännökset vasta sen jälkeen. Ja tämänhetkinen tilanne neuvotteluissa ei ole vielä sellainen, että, että rikottaisiin tämä paketiratkaisu tai eriytettäisiin. Minä en nyt tietenkään kaikkiin kysymyksiin ehdi vastata, koska tässä tulisi varsinainen luento, vaan otan esille vain tärkeimmät kohdat. Rakutjerikin toi esille, että parlamentaarinen valvonta ja tämän hallinnon yhdenmukaisuus ovat hyvin tärkeitä ja niistä meillä pitää olla selkeä yleiskuva. Poliittinen koordinaatio, erilaiset kulttuurien, erilaisten kulttuurien huomioon ottaminen, niin kuin Graf Lambsdorff ja Svoboda toivat esille, ja komissaarit ja, ja sijaiset, mielenkiintoista nähdä, mitä se verin ehdottaa tästä asiasta. Mutta ei saa olla väärinymmärrystä siitä, että, että komissaaritkin olisivat suoraan korkean edustajan sijaisia. Ei vaan, että tämä on enemmänkin poliittista edustustua, edustamista, eikä komissiossa ei pyydetään nyt sitten koordinoimaan tämän hallinnon nimissä asioita. Mutta jos me yksimielisyyteen pääsemme asiasta, niin ehkä voimme hieman sanamuodollisesti parantaa tätä kohtaa ja päästä varmasti sopimukseen. Ja varmasti kollega Verhofstadt on myös valmis näin tekemään. Tähän saakka ainakin on onnistunut se, että esittelijät vetävät yhtä köyttä toivottavasti loppuun saakka ja kaikille tietysti vaaditaan kompromissivalmiutta. Mutta kaiken kaikkiaan mehän edustamme yhtä, yhtenäisenä parlamentin kantaa näissä neuvotteluissa ja sen takia meillä pitää olla valmiutta sitten kompromissien tekoon ihan lopussakin. Nova Lunacek sanoi, että kansalliset diplomaatit sisältäisivät myös kehitysyhteistyöihmisiä kansallisista ministeriöistä. Minä nyt etsin pääkaupungeista. olin kiertänyt pääkaupungeissa ja siellä katsonut, miten asiaan tai tähän saataisiin palkattua 2000 asiantuntijaa korkeimman mahdollisin palkoin. Pääintressi tietenkin sitten saataisiin näin täytettyä ainakin näiden kyseisten henkilöiden kohdalta, mutta vitsi vitsitä. Herra Scholz, ja Havre Lösing myös puhui samasta asiasta. Päätökset tehdään siellä, missä ne pitää tehdä. Kehitysyhteistyöpäätös tehdään komissiossa. Korkea edustaja tekee yhteistyötä kehityskomissaarin kanssa ja esittelee asiaa yhdessä. Ja komissio päättää. Myös kehitys komissaari tähänkään mennessä ole tehnyt päätöksiään yksin, vaan, vaan tietenkin päätöksen tekevä elin on kollegio, komissaarien kollegio. Ja, ja ei korkea edustaja voi tehdä yksin ehdotuksia myöskään kehitysyhteistyöasioista, vaan yhdessä kehityskomissaarin kanssa konfliktitapauksessa kollegio on lopullinen päätöksentekijä. Näinhän se on ennenkin ollut. Ja konfliktitapauksessa ei korkea edustaja tee päätöstä kehityskysymyksissä, vaan komissio. Ja, ja näin se pitää jatkossakin olla. Ja uskon, että miten me nyt sitten, tässä oli tämmöinen analyysi, joka ei ollut aivan paikallaan eikä oikea. Korkealla edustajalla on, on hoidettavana yhteinen turva- ja tu- ulkopolitiikka yhteistyössä muiden elinten kanssa. Ja tätä tehtävä varten hänelle asetetaan sitten käyttöön kokonainen hallinto. Ja tämä hallin, tähän hallintoon tulee komission virkamiehiä mukaan, niin kuin kuulimme. Ja silloin ei voi olla niin, että tämä hallinto toimisi pelkästään ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Ei tämä konventtikaan näin suunnitellut, vaan tässä on erilaisia tavoitteita, pitää yhdistää näitä erilaisia kulttuureja, niin kuin Graf Lambsdorff sanoi jotta saadaan yhdenmukaista, johdonmukaista yhteistä politiikkaa. Ja samanaikaisesti tietenkin lopullinen päätös on joko neuvostossa tai komission kollegiossa. Ja sen takia on tärkeää, mitä Salamanka sanoi, ei, niin, että parlamentti toimii tai ottaa osaa päätöksiin poliittiselta kannalta. Ei ulkopolitiikka on sitten edelleen, me vaan valvomme budjettia ja, ja, ja vastuuvapautta. Jos oikein olen ymmärtänyt, niin Sala Franca sanoi, että koordinointia pitäisi päästä koordinoituun politiikkaan. On hyvin järkevää, että Euroopan parlamenttia konsultoidaan ja se auttaa koordinoinnissa, jotta sitten parlamentti tehdessään päätöksiä budjetista, henkilöstöstä ja, ja vastuuvapaudesta, niin se, se helpottaa siinä vaiheessa, kun sen kanta on jo, jo, jo tässä konsultaatioprosessissa aikaisemmin otettu huomioon. Ja se on saanut tuoda kantansa esille aikaisemmin. Meidän täytyy panon osalta tämä myös ottaa huomioon ja katsoa, että meidän tavoitteemme toteutuvat jo konsultaatiovaiheessa parlamentin ääni pitäisi kuulua neuvottelujen aikaisessa vaiheessa jo, jotta sitten ei ole niin vaikeaa korjata asioita siinä vaiheessa, kun, kun törmätään sitten, tai ollaan törmäyskurssille, joudutaan törmäyskurssille. Ja, ja sen takia tällaisia instrumentteja on käytössä. No hyvät naiset ja herrat. Mä haluan vielä Äh, nyt sitten selventää, mitä tarkoitan sanoa sui generis. Kun me tuossa perustuslaki konventissa asiaa käsittelimme, niin silloin sanottiin, että sen pitäisi olla tällainen itsenäinen, jos, jos olisimme tarkoittaneet, että sen pitää olla itsenäinen eli niin silloin se olisi niin kirjoitettu. Sui generis tarkoittaa vain, että se on erilainen. Olafkin on sui generis. Ei se ole, sen ul, ei se ole komission ulkopuolinen, mutta se on vain erityislaatuinen. Tietenkin voimme tehdä siitä toimielimen artiklan yksi perusteella, mutta jos luodaan toimielin, niin siitä on haittana se, että meillä on uusi viranomainen, joka on itse asiassa osa tätä yhtenäistä täytäntöönpanevaa blokkia. Ja, ja silloin kansallisten poliitikkojenkin tai vaikeutuu vaikeutuisi. Silloin pitäisi olla hyviä syitä tehdä näin. Ja kyllä sellaisia löydetään sitten tästä ö, kaksoisluonteesta, nimittäin hallitusten välitinen ja toisaalta yhteisöllinen. Mutta silloin meidän täytyy vaihtaa kantaamme koko, kokonaan, niin silloin pitää olla tosi hyviä syitä, että näin voidaan tehdä parlamentinkin huo, kanta huomioon ottaen. Ja tähän mennessä mitään sellaista tarjousta ole tullut, ei Ashtonilta eikä neuvostolta joka olisi antanut mahdollisuuden ymmärtää, että sui generis omalajinen olisi, tarkoittaisi sitä, että tämä on komission ulkopuolinen hallinnon, jo, hallinto. Joten kun Kristofferson viittaisi tähän pääluokkaan kuusi rahoituksena, rahoituspohjana hallinnollisten kulujen osalta, niin Silloin tämäkin pitäisi selveyttää. Kyllähän normaalissakin budjetissa voi olla ihan oma osastonsa. Tämä on lähinnä tämmöinen tunne- ja luottamuskysymys. Ja neuvosto puhuu, viittaa sanalla ownership. Mutta jos me kannatamme sellaista, että josta ei voida neuvotella, niin sittenhän tässä tulee seinä eteen – Mm, mutta sanottiin, että kaikista pitäisi pystyä neuvottelemaan ja katsoa kuitenkin, missä nämä perusperiaatteet ovat, jos niistä ollaan kerran päästy yksimielisyyteen. Ja jokaisen pitää tässäkin vaiheessa vielä joustaa. Kiitos. Grazie, onorevole Brock. Il... Kiitoksia, edustaja Brock. Herra Ferhofstadt oli pyytänyt puheenvuoroa. Pyydän hyvin lyhyesti, koska aika on vähän. Johtaja, haluaisin vain korostaa sitä, mistä Brockhen puhui koskien budjettia, eli pääluokka kolme vai pääluokka kuusi. Ei ole oikein, että emme voisi luoda parlamentille valtuuksia, kun tämä hallinto otetaan pääluokkaan kolme. Tämä ei pidä paikkaansa. Päinvastoin parlamentin kaikki valtuudet on taattu automaattisesti. Niistä ei siis tarvitse ruveta neuvottelemaan. Ne on automaattisesti taattu. Toisekseen voidaan ajatella, että tämä voidaan luoda hyvin avoimeksi luomalla erillinen osastopääluokkaan kolme voidaan puhua kohdista 19, 23, 23 B tai muuta. On erilaisia mahdollisuuksia toimia, mutta tämän kaiken hyöty on se, että edelleen pysytään yhteisön yleisessä budjetin pääluokassa. Eikä tämä ole mitenkään poikkeuksellista. YUTP, missä se nyt on parhaillaan? Sehän on pääluokassa kolme. Ei ole olemassa mitään erillistä pääluokkaa YUTPtä varten. YUTP on juuri tämä esimerkki, joka on otettava esiin, kun neuvoston kanssa puhutaan, kun halutaan perustella sitä, että on täysin mahdollista ja toivottavaa ottaa tämän pääluokkaan kolme. Sitten viimeinen asia. Mitä voimme pelätä jos tästä hallinnasta halutaan erillinen e, elin, tämä on konkreettinen valtava haaste tulevaisuutta varten. Joka kerta tulee sanomaan, kun pitää perustaa virastoja ja elimiä, sanotaan, että meillähän on ulkosuhdehallinto, sitten voimme tehdä samalla tavalla. Annan esimerkiksi nämä kaksi virastoa, jotka luodaan rahoituksen hallinnasta. Ne kolme virastoa, niille tullaan ne tullaan maksamaan osittain budjetista ja osittain jäsenvaltioiden maksuksien kanssa. 60 prosenttia virastosta tulee maksetuksi jäsenvaltioiden kanssa. Sitä, mikä, millä tavalla reagoidaan, jos ei luodaan erillisiä rakenteita joka kerta, kun komissiolle tai jäsenvaltiolla on jotakin sanottavaa näihin yksiköihin. Sitten sanotaan, että aivan kuten ulkosuhden hallinto, se on otettava ulos yhteisen budjetin pääluokasta kolme. Se on laitettava erilliseen pääluokkaan. Aloitetaan ulkosuhde hallinnosta erottamalla se eh, tästä kolme, pääluokasta kolme, kolmosesta. Ja jatkossa joka kerta tehdään näin, kun jäsenvaltio tai neuvosto tulee olemaan tekemisissä unionin politiikan kanssa. Tästä aloitetaan ensi, seuraavalla kerralla ne on sitten nämä kolme rahoitushallinnon virastoa. Ehkä tulevaisuudessa tullaan luomaan vielä energiavirasto tai ties mitä. Et tässäkin neuvosto on mukana, joten tehdäänpä taas erillinen pääluokka ja näin ollen olemme tekemässä tyhjäksi Euroopan unionin yhteisömetodin kun asetamme eri politiikan aloja ja pääluokan kolme ulkopuolella. Tästä on kysymys. Ei pidä sanoa, että eihän tämä näin käy, koska neuvosto on tässä mukana. YUTPssäkin neuvosto on mukana. Ja YUTP kuitenkin kuuluu pääluokkaan kolme. Grazie. Io a questo punto... Kiitoksia. Luulen, että nyt voisimme mennä eteenpäin. Kiitän teitä kaikkia osallistumisestanne. Tämä oli erittäin syvällinen ja kiinnostava keskustelu. Seuraava kohta on päätöslauselma esitys Bosnian ja Herzegovinan tilanteesta. Kyseessä on toinen käsittely päätöslauselma esitystä koskien, niin missä on käynyt syvällistä keskustelua esittelijä Pakin kanssa. Tänään keskustelemme tarkistuksista 194. Se on esittelijän tarkistus. Pyydän vähän hiljaisuutta, niin että voisimme jatkaa kokousta. Tämän päivän keskustelun jälkeen esittelijä tapaa varjoesittelijät eh, ja sopii kompromissitarkistuksista. Anna puheenvuoron esittelijälle. Ruva Pak. Kollegen, ich eh, glaube nicht, dass wir uns jetzt furchtbar lang mit der... Kiitos. Minä nyt en kovin pitkään aio tätä esitellä. Me olemme Täällä on tullut paljon tarkistuksia, 194 tarkistusta ja ymmärtänette, että on aika vaikea saada ne kaikki yhteen. Minä en kaikkia pysty hyväksymään, mutta me yritämme joistakin kom- tehdä sitten kompromisseja. Ja sitten Strasbourgin viikolla sitten esittelemme teille nämä kompromissit. Joitakin tarkistuksia on tullut suoraan, tai jotka parantavat suoraan tätä päätös, ö, lauselmaa. No saisiko tänne nyt rauhaa saliin? Scortese nei confronti della relatrice questo... Tällainen metelöinti on erittäin epäkohteliasta esittelee kohtaan. Einige, einige neu... Niin joitakin uudistuksia tulee. Täällä on mediat mukana, vähennys, vähemmistöjen asemaa vahvistetaan. Öö, täällä on oikeuslaitos vielä tulossa, korruptiovastainen taistelu, nämä kaikki ovat kiistattomia ja yritän saada niistä hyvät kompromissit. Oli muitakin tarkistuksia, jotka eivät ole ottaneet huomioon faktoja. Kaiken näköisiä asioita haluttiin tuoda esille, mutta niitä ei välitettävästi kaikkia pystytä ottamaan mukaan. Me joudumme myös miettimään, että tässä varmasti tilanne on muuttunut tässä välillä – ehkä ne pitää ottaa myös huomioon, joten lähden liikkeelle siitä, että jotain suullisia tarkistuksia varmasti tulee voida esittää näiden kompromissineuvottelujen yhteydessä. Me olemme maininneet esimerkiksi, että jotkut maat, jotka eivät ole ratifioineet, mutta nyt joku niistä on tässä väliajalla ratifioinut, jota meidän täytyy nyt katsoa tarkkaan, mikä tilanne on sitten hyväksymishetkellä. Sitten meidän pitää yrittää katsoa vielä vähemmistöjen asemaa. Katsotaan hyvin huolellisesti, sitä on hyvin vaikea tuoda esille kaikki vähemmistöt ja mainita ne kaikki nimeltä. Eikä ehkä ole hyväkään niitä luetteloida. Ehkä meidän pitäisi pikemminkin tässä lausunnossa katsoa vähemmistöjä, niiden huonoa kohtelua yleisellä tasolla, eikä jokaista mainita erilleen. No eikö täällä nyt vähän voitaisiin hiljattyä täällä salissa, että saisi puhua rauhassa? Kiitos. Joissa, joiltakin kohdin olemme maininneet nimiä. Minä olen sitä mieltä, että tässä päätöslauselmassa ei pitäisi mainita nimiä, vaan toimielimiä, kuten pääministeri, presidentti, mutta ei nimeltä. Katsotaan näitä tehtäviä, funktioita, mitä he edustavat, ja silloin se olisi aika paljon neutraalimpi lähestymistapa. Ja, sen, ja jotkut tarkistukset liittyvät tähän, jos me emme mainitse nimeä, niin koitamme ainakin mainita tämän funktion. Ja varmasti lopuksi tulee olemaan ongelmia saada kaikki tarkistukset huomioiduksi. Suurin osa on ihan hyväksyttäviä kuitenkin ja jos huomenna saisin aikaan kompromissin näistä tarkistuksista, niin voisin lähettää ne teille jo etukäteen niin, että voitte ennen Strasbourgin tapaamista tutkia niitä. Ongelma liittyy varmasti korkean edustajan mainitsemin. Minä koitin asiasta hyvin huolellisesti ja varovaisesti mainita, ja meidän täytyy nyt jostain yhteisestä nimittäjästä sitten päättää. Sitten nämä kiintiöpakolaiset, minä olen itse laajentanut tätä kysymystä. Srebrenica ei ollut minus täällä mukana ollenkaan, ja nyt jotkut varjoesittelijät ovat halunneet ottaa se maininnan mukaan. Ja me varmasti joudutte, me joudumme muutaman lauseen sitten sanomaan Srebrenicastakin, koska ne kollegat, jotka ovat tarkistuksia tehneet, ovat ihan oikeassa, mutta me emme nyt sitten kuitenkaan tässä syytä ketään. Minä täytyy katsoa asia Bosnia-Herzegovinan näkökulmasta ja, ja saada siitä aikaa, siltä pohjalta aikaan kompromissi. Eli nämä tarkistuksista eikä varmasti ole hyödyllistä, että kaikista sano, sanoisin jotain. Kiitän vain kollegoita tästä mielenkiinnosta Bosnia-Herzegovinan tilanteesta tarpeeseen nähden. Ja, ja tämä vapautuminen meidän täytyy sen osalta vielä jokunen tarkastus äh, tehdä niin, että me katsomme, äh, että me herätään turhia odotuksia, mutta emme myöskään sitten pettymyksiä aiheuta siinä vaiheessa, jos asia ei etene niin kuin halutaan. Niin kuin joku näin keskitie pitää löytää. Halusin vielä muistuttaa, että että on puhuttu ihmiskaupasta, Bosnia-Herzegovina olisi erityisesti tällainen sekä vastaanotto että, että läpikulkumaa. Kaikki meidän tutkimuksemme ovat osoittaneet, että tämä on nimenomaan tämmöinen outgoing maa, eli sen suhteen meidän pitää asiasta mainita hyvin huolellisesti ja, ja pyritämme, yritämme muotoilla asian jotenkin näin meidän täytyy myös ottaa huomioon, että Bosnia-Herzegovina on kutsuttu NATOon Joint Membership Action Planin NATOon. Tämä on uudist, uutta ja katson, että onko tässä nyt lähiviikkona jotain, jotain uusia kehityksiä vielä, jotka voimme ottaa mukaan. Kiitän kaikkia ja Toivon, että voitte hyväksyä tämän äh, ehdottamani menettelytävän ja, ja minä nyt sitten näitä tarkistuksia ryhdyn tutkimaan ja koitan saada niistä aikaan sopivia kompromisseja. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron varjoesittelijöille ensimmäisenä kollega Sargentini. And, and thank you to... Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva Pakille hänen selvityksestään. Olen samaa mieltä kanssa Rava Pak, että Bosnia päätöslauselma näyttää hyvältä ja vielä paremmaltakin nyt. Kun on tärkeää, että tässä painotetaan itsenäisten tiedotusvälineiden roolia demokratian takaamiseksi. Ja sitten nimien mainitsemisesta. Mistä nimistä me puhumme? Puhummeko ihmisistä, heidän ihmisten nimistä? Vai puhutaanko syrjinnän vastaisten ryhmien mainitsemista, jotka ovat uhanalaisia Bosnia-Herzegovinasta? Puhumme, kun puhutaan gay, lesbo, transgender ihmisistä. Kun puhutaan ihmistä, jotka eivät kuulu Bosnia-Herzegovinan suuriin väestöryhmiin, niin – jos me haluamme hyvän jäsenyysprosessin Bosnia Herzegovinalle, niin sitten täytyy tehdä tavoitteet selväksi ja syrjinnän vastustaminen on yksi niistä. varmasti löydämme tähän ratkaisun. Viime viikolla kansalaisvapaus valiokunnassa, jossa olen viisumivapaus esittelijä, niin joitakin puutteita ilmeni. Mutta uskon, että Bosnia ja Herzegovina täyttää nämä aukot, joka johtaisi viisumivapauteen kesän jälkeen. Ikävä juttu, mutta näyttää sille, että asia jää kesän jälkeiseen aikaan. Ja erityisesti Bosnian muslimeiden vapaa matkustaminen Euroopan unionin on iso askel eteenpäin alueen vakauttamiseksi. Kiitos Rova Pakkia ja odotan keskusteluja ensi viikolla, jotta löytäisimme loppuratkaisun. Grazie la collega Boskurt per socialisti. Kiitoksia sitten SD-ryhmästä Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää Rauva Pakkia hänen johdantapuheenvuorosta liittyen kaikki näihin tarkistuksiin. Varmasti me voimme odottaa hyvää lopputulosta. että täytyy lisätä joko asioita, että se olisi kattavampi. SD-ryhmän näkökulmasta olemme tehneet joukon tarkistuksia esimerkiksi taloudellisesta integraatiosta, nuorisotyöllisyydestä. Nämä ovat tärkeitä eri etnisten ryhmien integroitumiskysymyksiä. Ja tämä EU-hun kokonaisuudessaan. Kaikki alkoi taloudellisesta yhteistyöstä vähemmistöihin liittyvät uudistukset on, on, tuli mainituksi Ravapakin taholta. Meillä on kysymys ja toivottavasti kykenette vastaamaan. Sanoitte, että kaikki vähemmistöt pitäisi mainita yhtenä ryhmänä sen että ne luoteltaisiin erikseen. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi romaneja, jotka on tarkistuksessa yksilöity, heillä on omat erityisongelmansa. Ja tämä pätee Eurooppaan kokonaisuudessaan. Heti kun alkaa puhua vähemmistöistä koko ryhmänä, sitten romanit katoavat, mutta myös muut ryhmät. Naiset, lesbot, gay ja transgender-ryhmä. Ja sitten jos Bosnian perustuslain muutoksia ajatellaan, Ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt selväksi, että lainsäädäntö nykyisellään on hyvin syrjivä. Puhut myös maan sisällä muuttamaita paikaltaan joutuneista ihmisistä. Jonkinlainen ratkaisu täytyy löytää, koska on toisia ihmisiä, jotka eivät kykene palaamaan kotiseudulle. Ja ne lopettaisin viisumin vapauteen. Toivottavasti saamme tuloksia ennen lokakuun vaaleja. Bene, allora i relatori Ombre sono intervenuti. Varjoesittelijät ovat nyt puhuneet. Nyt äh, aloitamme keskustelun jäsenten kanssa. An- a- Ibracic äh, ensimmäisenä, sen jälkeen Angurakis ja Kalema. Tack, Kiitos puheenjohtaja yritän puhua erittäin lyhyesti. Kiitos Dorikselle erinomaisesta tekstistä. Olen erittäin tyytyväinen siihen jo ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tässä ajateltiin muutamia kohtia, joita voi vähän täydentää, ja olen ihan samaa mieltä siinä, että täytyy löytää kompromissiratkaisuja esimerkiksi juridiin kysymyksiin, vähemmistökysymyksiin, tietosvälineiden vapauteen, ympäristökysymyksiin, kysymyksiin, jotka eivät ole kiistanalaisia. Ja tällä on runsaasti tarkistusehdotuksia, joiden ympäriltä kompromissi löytyy, mutta tavan kovasti, että mainitaan nimiä. Me emme saa antaa periksi painostukselle, sillä painostus alkaa nyt. Ja jokaisen Bosnia-julkilausuman tapauksessa on käynyt aina niin, että olemme tehneet hyvän tekstin. Ja kaikissa tärkeissä kohdissa, joissa on hyvä ilmaista kritiikkiä niitä kohtaa, jotka eivät työtään kunnolla tee, niin silloin on tärkeää, että parlamentti pysyy yhtenäisenä, pitää kritiikistä kiinni, eikä anna ulkoiselle painostukselle periksi, erityisesti ei alueelta tulevalle painostukselle periksi. Näihin näissä kysymyksissä toivon, että Doris pitää kannastaan kiinni ja että toimme hänen tekstiä muuttamattomana. Ei minusta hyödynnä mitään, jos me jotain puolivillaista kritiikkiä ilmaisemme niitä kohtaan, jotka eivät hommiaan hoida. Nyt on aika tehdä ilmaista kritiikkinne me niitä asioita kohtaan, johon nämä ole tyytyväisiä, kun vaalit on tulossa, että signaali tulee selkeästi ilmaistuksi. Grazie. Eh, Angurakis. Kiitoksia. Angurakis Gue. Olkaa hyvä. Κύριε Proedre, eh, η ομάδα μας θα καταψηφίσει. Kiitoksia. Kiitoksia. Mm, ryhmäni tulee vastustamaan tätä päätöslauselmaa tarkistuksista huolimatta, koska tarkistuksissa ei käsitellä tärkeintä maan ongelmaa, nimittäin EUn kolonisaatiopolitiikkaa, joka ei mahdollista Bosnia-Herzegovinan tulemasta suvereeniksi niin, että sen kansalaiset olisivat suvereneja omassa maassaan. Olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentti Mm, pitäisi pyytää eh, Bosnia-Herzegovinassa sotilaisen läsnäolon loppumista. Euroopan parlamentti pitäisi myöskin pyytää, että Iketnu eh, YK on korkean edustajan virasta suljettaisiin ja Euroopan unionin erityislähettilään eh, virasto myöskin, mikäli näitä ongelmia ei käsitellä. Rova Pakin esiin ottamat ongelmat tulevat vain vakavoitumaan, niin kuin voitte havaita. Tulevina vuosina tilanne tulee pahenemaan. Me emme voi kät- me emme voi, uno, uno, me emme voi ryhtyä liberalisoimaan viisumeita ja mahdollista alla kansalaisten vapaan liikkumisen ja näin edetä. näiden ihmisten pitäisi voida liikkua Euroopan unionissa. Tämä parantaisi heidän elintasoaan. Meidän pitäisi pikemminkin sulkea nämä virastot ja antaa kansalle omiin käsiin oma tulevaisuutensa. Grazie. Katsin, olkaa Uvodoma želim čestitati eh, kollegici Dori. Kiitos. Haluaisin onnitella kollega Pakia erittäin ammattitaitoisesta päätöslauselmaesityksestä. Tämä osoittaa, kuinka pitkään hän on ollut jo sitoutunut tälle, alle, joten, tälle maalle. Tän onnittelut vielä kerran. Haluaisin kiinnittää teidän huomionne siihen, että Bosnia-Herzegovina tässä ikään kuin kuvataan hyvin toimivaksi maaksi. YK turvallisuus neuvoston ei-vakituisena jäsenenä Bosnia-Herzegovinan asioiden käsittely on hyvin tärkeää, eikä siellä kuitenkaan toimet ovat turvallisuusneuvostossa osoittaneet, että tämä olisi toimiva maa. Meidän täytyy nyt bosnialaisille poliitikoille sanoa, että vaikka ne ehkä maailmanlaajuisesti katsottuna äh, osoittavat äh, kykynsä, niin kotirintamalla kuitenkin on paljon puutteita. Tämä toimintasuunnitelma, jonka perusteella Bosnia ja Herzegovina äh, voisi liittyä NATOon, luo edistystä maassa vaalien jälkeen. Kuitenkin huolestuttavaa on nyt tässä vaiheessa se, se, se, se, se retoriikka, joka maassa, maasta kuuluu. Muutama päivä sitten järkytyin, kun näin livenä Jepskan pääministerin lausunnon televisiossa koripalloottelun yhteydessä. Hän oli paikalla yksityishenkilönä ja häneltä kysyttiin, että ketä hän tukisi, jos Bosnia, bosnia herzegovina vai Kroatian joukkuetta ja hän sanoi täysin suora, että hän tukisi Kroatiaa, koska hän ei ole mitenkään Bosnia-Herzegovinan fani. En tunne Euroopassa yhtään toista maata, jossa vallan huipulla oleva henkilö voisi missään tilanteessa tällaista sanoa ja silti pysyä vielä poliittisessa toiminnassa. Tämä on täy- täysin hävytöntä ja ei tätä voi mitenkään hyväksyä. Tämä oli hallituksen jäsen. Ei tässä nyt tarkoituksena nyt tuomita omaa maataan, vaan tässä loukataan poliittista tilannetta ja e, myös rikotaan näitä edistyksiä vastaan, joita, joita sivilisaatio on saavuttanut. Ja tämä vahingoittaa myös lähi naapurimailla, ei pelkästään Bosnia, ja tällainen toiminta pitäisi täysin tuomita, varsinkin kun kyseessä on vaalivuosi. Sitten tämä retoriikka, joka liittyy Balkanin sotien uhreihin, erityisesti Bosnia-Herzegovinan uhreihin. Tätä retoriikkaa käytetään nyt hyväksi vaalien voittamiseksi. Siellä rakennetaan uusia monumentteja ja uusia uhreja tuodaan esille, mutta tämä kaikki vain siinä valossa, miten vaalit voitaisiin voittaa. Tällainen pitäisi myös tuomita. Lopuksi haluan toivottaa Sarajärven konferenssille menestystä. Se äh, järjestetään toinen kesäkuuta. Ja jos Bosniassa on mahdollisuus saada aikaan Bosnian lähestyminen EU-hun, niin meidän kannattaa tällaisia pyrkimyksiä tukea. Taalek. Ta- Kiitoksia sitten kollega Taaler. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella rouva Pakkia työstään, kuten kolleganikin. Selkeästi hänellä on kokemusta entisestä Jugoslaviasta ja Bosnia-Herzegovinasta erityisesti. Ja hyvä, että koko parlamentti pystyy hyötymään hänen kokemuksestaan. Tämän mietinnön ensimmäinen vedos oli erinomainen ja asiat sen kun paranevat. Toiseksi me tänään juhlimme Marsalka Titan kolmatta kymmenettä viettää vuosipäivää. Jotkut meistä muistavat, että hänen henkilökulttinsa alla Jugoslavia vielä kykeni toimimaan, mutta kymmenen vuoden kuluttua Titan kuolemasta Jugoslavia hajosi. Ja tuon hajoamisen suurin uhriryhmä on Bosnia-Herzegovinan väestö. Ja meillä on vastuumme, kaikki jotka voimme Bosniaa ulkopuolelta auttaa me suurimman vastuun kannamme. En ymmärrä kollegat äärivasemmat, jotka uskovat, että Bosnia pitäisi jättää omilleen hajoamaan. Kysymys on, riittääkö Bosnialla voimia vastustaa tätä hajoamisprosessia, mikä on nyt vallalla? Kykeneekö se sovinnon tekemään lopettaa stereotyypittelyn löytää tie kohti vastavuorosta ymmärtämistä ja toleranssia. Tätä voimaa Bosniassa ei vielä ole, joten meidän täytyy tukea kaikkiin keinoin maata. Tämä on erinomainen päätöslauselma, kuten totesin tässä käsitellään tiedotusvälineitä, vähemmistöä, korruptiota, monia muita kysymyksiä mainitsin toisen tärkeän kysymyksen. Meidän täytyisi tarjota viisumivapautta Bosnialle ja tästä myös koulutuksen alalla maata. Meidän täytyy auttaa kouluttamaan Bosnian nuoria, jotta he saisivat Bosnian oikeille raiteille. Grazie, kollega Thaler. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Mirel, Euroopan komission laajentumispääosaston johtaja. Thank you, uh, chairman. Uh, cha- Kiitos puheenjohtaja. Me myöskin mielellämme rikastaisimme edelleen tätä erinomaista mietintöä kahdella kommentilla. Ensimmäinen liittyy Bosnia-Herzegovinan perustuslaki, joka rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta kuin myöskin kauppasopimuksen artiklaa kaksi. Olisi hyvä, jos tämä mainittaisiin. Ja toinen huomio liittyy viisumivapautta. Kun näitä benchmark-tavoitteita ei ole vielä täysin täytetty, joitakin on vielä avoinna. Olisi hyvä, jos viranomaisia voimakkaasti rohka- rohkaistaisiin tekemään kaikki kotityöt loppuun. Tuori kollega Pak. Vielä viimeiset huomiot esittelijä Pak. No, Kiitos näistä kommenteista. Öö kollega Boskalle tietenkin taloudellinen kehitys on tärkeää, mutta sitä varten tarvitaan Bosnia-Herzegovinan sisämarkkinat. Tällä hetkellä niitä ei ole. Aivan uskomaton asia. Eli työpaikkojen luominen, te, luominen on sen takia niin vaikeata ja yritysten perustaminen. Eli politiikat siellä joutuvat tätä asiaa käsittelemään. Ja luonnollisesti täällä kompromississa tulen ottamaan huomioon myös romaaniryhmät, koska se ryhmä tarvitsee tukea ja huolta. Mutta kun puhutaan kaikista muista vähemmistöistä, eikä nyt sitten naiset ole mikään vähemmistö edes Bosniassa, niin jätetään heidät nyt tästä pois. Mutta kun puhutaan oikeista vähemmistöistä, seksuaaliset vähemmistöt, nämä kaikki pitäisi, pitäisikö tällaiset luetella vai ei, no tästä voidaan keskustella. Perustuslakikysymys on jo minun mielestäni hyvin tärkeä, sen takia otin sen huomioon. Herra Mireli, ihmisoikeustuomioistuin ja De Vinci tuomio Tiedän, että joissain yhteyksissä meidän pitää vaatia jotain tapahtuvaksi ennen vaaleja, mutta ei niitä ennen ko- kovin paljon enää ole niin paljon aikaa, että saataisiin jotain ai- auki. Me, me, me vaadimme tietysti Mirellia, Mirelli luovuttamista, mutta nyt on toukokuun menossa, miten, ennen kuin tämä saadaan päätetyksi kesäkuu ja sitten on pari-kolme kuukautta ennen vaaleja. En tiedä, onnistuuko tämä enää ajallisesti. Sitä tietenkin voimme toivoa ja, ja, ja, ja vaatia, mutta enempää oikeastaan ei voi tehdä. Valitettavasti tässä nyt on mennyt aikaa niin paljon hukkaan, että nyt on jo oikeastaan liian myöhäistä. Ja, ja kommunistiryhmälle haluaisin sanoa, että teidän käsityksenne avusta maalle tai avun jättämisestä on täysin hävytöntä. Jos me osoitamme näin vähän solidaarisuutta, niin mik, no, jos me nyt Kreikkaa vastaan osoitamme solidaarisuutta, niin miksi ei heille? Meidän pitäisi nyt antaa apua sinne, minne pystymme ja, ja, ja todellista apua. Ja se, mitä Bosnia-Herzegovinassa tehdään, on, että saataisiin tämä maa jaloilleen. Jos me emme ole tarpeeksi tiukkoja jossain osin, niin se on nyt ihan myönnettävää. Mutta minä en mietinnössäni aio sanoa, että tämä viisumivapautus yksinään muuttaisi maata. Ei, viisumivapautus auttaa sellaisia ihmisiä, jotka tai auttaa ihmisiä tuntemaan jonkunnäköistä ihmisarvoa sitä kohtaan, että he eivät saisi edes matkustaa maastaan. Ja, ja suuri suuri, kolme suurta kansaryhmää jos ajatellaan, niin viisumin vapautus Serbi, Serbia ja Kroatia, no sitä ei ole ollenkaan. Nyt voidaan sanoa, että kaksi kansa, kansanryhmää voivat matkustaa ja yksi sitten suljeta viisumivapautuksen ulkopuolelle. Tämä olisi tuplarangaistus maalle, joka jo muutenkin on kärsinyt maansa jakautumisesta ja väestön jakautumisesta. Me tietenkään kaikkia tässä mietinnössä voi muuttaa, mutta me voimme tuoda konkreettisesti kantamme esille ja, ja, ja pyytäisin teiltä apua tosiaan, että me ilmaisemme kantamme mahdollisimman selkeästi ja tiukasti. Ei meidän kannata tässä olla mahdollisimman kohtu- ko- kohteliaita äh, kohtaan. Kyllä kansalaisetkin siellä odottavat meiltä paljon. Mutta mutta siitä huolimatta minä olen nyt lisännyt tänne yhden tarkistuksen, jossa vetoan että kansalaisia menemään vaaliuurnille. Jos he eivät äänestä, niin silloin he jättävät ratkaisut niille, jotka muutenkin jo propagandaa harjoittavat valituksi tulemisensa puolesta. Joten meidän täytyy tukea nyt kansalaisia osallistumaan vaaleihin, äänestämään siellä ja muodostamaan sellaisen hallituksen, joka ehkä auttaisi ihmisiä heidän, he, heidän ponnistelussaan, eikä veisi sitten vain kaikkia etuja poliitikkojen omiin taskuihin. Bene. Grazie. Hyvä, kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin seuraavaan kohtaan. Haluaisiko Svoboda kommentoida? The right people, so that's... <laughs> Mitä niin täytyy vaan sanoa, että äänestäkää oikeita ihmisiä. People is almost everybody. Eh, punto seguente. Kyllähän melkein kaikki niin tekivät. seuraava kohta. Päätöslauselma esitys Kosovan integroitumisesta. Ensimmäinen käsittelijä, esittelijänä Ulrike Lunacek. Keskustelimme tästä jo Balkanin työryhmässä tässä valiokunnassa – Keskustelun jälkeen esittelijä on tehnyt jotakin muutoksia ja täsmennyksiä. Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni ennen puheenvuoron antamista Lunatsekille muistuttaakseni, että tänään iltapäivällä valiokuntaan tulee Kosovon ulkoministeri Skender Hyseeni. Anna puheenvuoron nyt kollega Lunacekille, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Voimme käyttää tämän puoli tuntia tehokkaasti. Esittelisin niin ja kuulen sitten, minkä kanssa olette samaa mieltä toivottavasti suuren osan kanssa ja sitten selvittäisimme, mikä voisi olla herättää ristiriitoja. Tästähän on puhuttu jo länsi työryhmässä. Ja lähtökohtani, että 2010 ratkaiseva vuosi hallitukselle, EULEXille, Yhdysvalloille Serbian suhteille. Kaksi vuotta itsenäisyyden jälkeen on ratkaisevaa kosova kansalaisille kokea, että asiat edistyvät kentällä ja päivittäisessä elämässä. Itsenäisyys sinänsä ei ongelmia ratkaise kentällä on paljon ratkaistavia ongelmia. Sellaisia, joista useampi osapuoli on vastuussa. Puhun pääpainotuksista, en yksityiskohdista että olette lukenut tämän ja kommentoitte. Pyrin tekemään selväksi, että EUlle, Euroopan parlamentille, vaan integrointi on yksi EUn prioriteeteista – ja priorisoimme viisumivapautta myös Kosovalle. Tiedämme, että näin ei tänä vuonna tule käymään, mutta parlamentti on painostanut jo pitkään, että kaikki entisen Jugoslavian kansalaiset voisivat vapaasti matkustaa. Haluamme, että näin tapahtuu myös Kosovossa. Ja heti kun se on mahdollista, komission pitäisi laatia tiekartta ja esitellä se meille. Minulle yksi suuri yksi suurimmista huolenaiheista on. Ja tämä jotain, näin myöskin kentällä viime viikolla, kun oli maassa jo kolmatta kertaa. Yksi huolenaihe, jota en ole aivan selkeästi mietinnössä ilmaissut, mutta tässä ilmaisisin huolenaiheeni, että meillä ei ole EUn täysin johdonmukaista suhtautumista kaikkiin, kaikissa jäsenmaissa, ja tämä heikentää meidän tukea kaikille kosovalaisille, albaaneille, serveille, kaikille. Sanon tämän niin, että haluamme, että jäsenmaiden äh, vahvistavan yhteistä lähestymistapaa. Muuten me menetämme tukea käyttäessämme varoja. Tästä tulee yhä isompi ongelma. Mainitsemme Serbian suhteet – Toivon, että tulevaisuudessa naapurisuhteet ovat hyvät ja että rajat ylittävä yhteistyö Serbian ja Kosovan välillä on tärkeä tekijä. Tässä myös kritikoidaan niitä eri keinoja, joilla jäsenvaltio pyrkivät helpottamaan viisan saantia. Jotkut jäsenvaltiot, kuten minun, laskuttavat 560 euroa, eikä 35, kuten sovittiin. Tämä, jos kaikki joutuvat maksamaan 35 euroa, niin kun luvattiin, tämä osoittaisi, että EUlla on yhteinen kanta, ja tämä olisi tärkeää. Viime vuoden kunnallisvaalien jälkeen vaalit, jotka toteutettiin oikein hyvin, kuten mietinnössä mainittiin. Tähän liitän toisen tarkistuksen, jossa puhutaan vaaleilla vaalitun hallinnon tuesta Serbia-alueella. Ja Serbia-alueella ollaan huolestuneita näistä rinnakkaisista rakenteista. Euroopankin tukikin vähän heikkenee, koska kiinnostus kohdistuu täysin pohjoiseen. Eli on tärkeää tukea vaaleilla valittua hallintaa kaikkialla – tulee lisäämään myöskin toisen tarkistuksen, jossa puhutaan kansalaisyhteiskunnan edustajan painostusta. Serbeä, jotka haluavat olla yhteistyössä Kosovan hallituksen kanssa painostetaan. Meillä on yksi tapaus, mutta se ei ole soinkaan ainoa huolestuttava tapaus. Euleksin suhteen olemme kri- kriittisessä tilanteessa, kuten mainitsin. tulemme mainitsemaan sen ministerin kanssa iltapäivällä. EULEX on tehnyt ensimmäisen ensimmäiset etsinnät kuljetusministeriössä ja myös ministeri kotona. Tämä liittyy korruptiotutkintaan. Toivottavasti syyttäjä asettaa ihmisiä syytteisiin ja että syyte etenisi perinteisiä kanavia pitkin painotan, että korruptiota vastaan pitää taistella kaikilla tasolla, myös huiput korkeammalla tasolla. Sitten asioiden poliittisoituminen. Mainitsin tiedotusvälineiden pluralismin. Mainitsin asian, jonka Doris Pak mainitsi Länsi-Balkanin työvalikunnassa, eli koulutuksen ja sitten kielikysymykset, jotka herra Thaler mainitsi ympäristö-, ja kuljetusongelmat. Nekin pitää tulla mainituksi. Lopetan tähän ja kuulen mieluummin kommentteja kuin sen sijaan, että lukisin mietintä. Grazie, collega Lunacek. Allora, la parola... Kiitoksia. Seuraavaksi Pantsieri, hänen varjoesittelijän demariryhmästä. Presidente, eh, alcune brevi considerazioni. Lyhyitä huomioita. Mielestäni edustaja Lunacek on tehnyt hyvää työtä. Mielestäni tässä on suurin osa mukana. On tärkeää, että Kosovassa päästään kohti EUta Minun mielestäni ei voida ajatella, että, sitä, että Kosovo jätetään standby-asemaan, koska sillä olisi kielteisiä vaikutuksia koko alueella eri tasoilla. Olen myös sitä mieltä, että emme voi jatkaa tätä loputonta keskustelua, vaan on keskityttävä siihen, että alueen vakaus säilytetään. On aivan keskeistä, että EU pitää olla keskeinen toimija Kosovan tulevaisuuden kannalta on useita ongelmia, joihin on purauduttava. Tilanne ei ole mitenkään ihanteellinen Kosovossa, mutta en näe mitään vaihtoehtoja Kosovon tukemiselle ja kohti integraatiota Euroopan unionin. On jo eri mielisyyksiä, ymmärrän sen, mutta poliittisesti olen sitä mieltä, että ainakin täällä parlamentissa olisi korostettava yhteisöllistä näkemystä eikä hallitusten välistä jos näin käy, niin en pääse eteenpäin, kun otetaan huomioon myös talouskriisin vaikutukset joihinkin maihin. Minusta vaikuttaa, että lunatsekillakin on tällainen lähestymistapa, siksi olen sitä yhtä mieltä. Täällä on joitakin kohtia, joissa on tärkeää täsmentää vielä sisältöä niin, että voitaisiin vastata haluttuihin tavoitteisiin. Kolme kohtaa. Ensinnäkin siellä täällä pyydetään jäsenvaltioita, myös niitä, jotka eivät ole tunnustaneet kosovan itsenäisyyttä omaksumaan yhteisen lähestymistavan. Tämä on periaatteessa aivan oikein, mutta mm, yhteinen lähestymistapa minkä suhteen? Minusta tähän olisi ehdottomasti otettava mukaan, että lähtökohtana on oltava se, että Kosovon juridinen asema on tilanne, josta ei voida enää palata taaksepäin, muuten emme voi ymmärtää, minkälaista yhteistä lähestymistapaa tässä voisi olla. Sitten toinen kohta koskee sitä, että olisi vahvistettava ajatusta alueellisesta yhteistyöstä. Se pitäisi olla yksi poliittinen kriteeri prosessissa EU-integraatio. Tähän mukaan luetaan hyvä naapuruus. Politiikka on tehtävä selväksi, että on olemassa objektiivinen linkki Kosovon kehityksen ja Serbian ehdokkuuden kanssa. Tästä on erilaisia kantoja. Jotkut ovat sitä mieltä, että näissä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta minusta nämä ovat vahvasti linkitettyjä. Lopuksi minusta on aivan oikeasti otettu esille joitakin huolia koskien Euleksin roolia, kun ajatellaan putteita tavoitteisiin pääsemiseksi kentällä. Minusta olisi hyödyllistä, en tiedä onko tämä sama sanamuoto oikein, mutta tarvittaisiin ad hoc valiokunta, jossa on komission, parlamentin ja asiantuntijoiden edustus, jossa äh, seurattaisiin EULEXin äh, toiminnan kehitystä, koska siitä riippuu paljon EUn uskottavuus Kosovossa. Nämä kolme kohtaa tietenkin ovat tarkistuksina. Joka tapauksessa haluaisin todeta, että edustaja Lunacek on todella tehnyt hyvää työtä. Kiitoksia. Bene, allora a questo punto... Hyvä. Sitten muut puheenvuorot. Kaksi minuuttia puheaikaa. Danjon ensimmäisenä, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Rova Lunacekia erinomaisesta lausun- mietinnöstä tai näin vaikeastakin tilanteesta. Kaksi pientä juttua, jotka halusin tässä ottaa esille. Ensinnäkin ehkä kannattaa muistaa, että Kosovassa vakaus on kyllä säilynyt Graforin, Yleksen ja hallituksen takia ja myös Belgradin hallituksen takia, koska se on pitäytynyt aika diplomaattisissa suhteissa monet, erityisesti niiden maiden edustajat, jotka eivät tuntaneet Kosovoa, ennustivat epätä, kaaosta ja epävakautta, mutta näin ei ole käynyt. Sitten toinen pieni juttu välittyy kohtaan 13, joka kun mainitaan julkinen syyttäjä tässä yhteydessä on aika, ei ole oikein paikallaan. Kohdassa, anteeksi, kun mainittiin tässä kohdassa 13 Albin Kurti, niin se ei ole oikein paikallaan. Sitten kohdassa neljä katsotaan, pitäisi katsoa tulevaisuuteen ja kun katsotaan suhteita Serbiaan, ne ovat, niitä on laiminlyöty, mutta nyt pitäisi Kosovan ja Serbian kanssa kannustaa vuoropuhelua komplit, tämä on hyvin monimutkaisella komplit, anteeksi, poliittisella tasolla, mutta se pitäisi ehkä aloittaa alemmalta tasolta toimintojen välillä ja sen jälkeen sitten nousta poliittiselle tasolle. Meidän mielestämme on täysin ehdotonta, että nämä, äh, rat, äh, tämä vuoropuhelu saadaan käyntiin, jotta ongelmat voitaisiin ratkaista. Kosovon monet johtajat äh, ovat pidätysmääräyksen ovat saaneet pidästysmääräyksen Serbiasta ja, ja sen takia tämä ei mitenkään edistä hyvää yhteistyötä. Mutta haluan huomauttaa, että Kosovan presidentti Sedju tällä hetkellä hänestä on asetettu Serbiassa pidätysmääräys separatista toiminnasta. Tämä ei varmasti näiden maiden yhteistyötä mitenkään helpota. Sitten pohjoisosista muistan, että, tilanne pohjoisessa on erittäin herkkä erityinen tilanne. Täytyy muistaa toisaalta, että pohjoisen erottaminen ei ole vaihtoehto. Belgrad tässä vielä sitä vaihtoehtoa harkitsee, mutta toisaalta pitää jatkaa sellaista vähittäistä, vaiheittaista lähestymistapaa pohjoisen osalta, sellainen strategia, jolla, joho, jossa pohjoiseen sijoitettaisiin ulkopuolelta valtavasti saman tien rahaa, se ei ole hyvä, vaan tässä pitää lähteä hitaasti liikkeelle, luoda erilaisia mekanismeja ja tältä pohjalta tämä funktionaalinen Belgradin ja Pristinan välinen vuoropuhelu saataisiin käyntiin. Kiitos. Kiitoksia, Severin. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kohtaa. Ensinnäkin Ennen kuin puhumme Kosovan eurooppalaisesta integraatiosta, meidän puhu, pitäisi puhua avusta Kosovalle, että siitä tulisi itsekseen pärjäävä moderni entiteetti. Tämä on kiireellisintä. Sitten voidaan puhua Kosovan EU-integraatiosta toisekseen. Olen samaa mieltä, että Serbian ja Kosovan välillä on kytkentä kun EU-integraatiosta ja EU-suhteesta puhutaan. Mutta tuo kytkös ei merkitse sitä, että voimme asettaa Serbialle ehtoja riippuen sen kosvapolitiikasta. politiikasta Tämä ei ole tämä oikea kytkös. Oikea kytkös oli se, se että löytäisimme ratkaisun koko alueelle, että ne olisivat tasavertaisia kansainvälisesti. Ja löytäisimme oikean poliittisen lähestymistavan. Ja sitten meidän pitäisi välttää vähän sitä hiekka, hiekkasantaan strutsipolitiikkaa. Emme voi pyytää niitä, jotka ovat tunnustaneet Kosovan vetämään pois tunnustuksensa emme voi pyytää niitä, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovaa tunnustamaan. Tämä eksante-tilanne ei ole oikea, mutta meidän pitäisi löytää yhteinen agenda tulevaisuuteen liittyen, ei menneisyyteen liittyen. Olisin arvostanut, jos mietinnässä olisi harkittu erilaisia ideoita jotka antaisivat vähän suuntaa siitä, mihin suuntaan mennä. Minusta mitään maakohtaista, palottaista ratkaisua ei voi löytää, vaan pitäisi löytää alueellinen ratkaisu ja poliittinen paketti. Kollega Muniz. Kiitoksia sitten äh, kollega Muniz. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä Severinin kanssa vakausalueella ja Euroopan myönteinen hallitus Serbiassa, joka katsoo Euroopan tulevaisuutena, johtuu pitkälti siitä, että monet EU-maat ja suuri osa kansainvälisestä yhteisöstä ei ole tunnustanut Kosovon yksipuolista julistusta ilman osapuolten sopimusta ilman turvallisuusneuvoston päätöslaseman jompiin kumpi näistä ehdoista pitäisi toteuttaa, jotta e, jäsenvaltioita voitaisiin pyytää tunnustamaan Kosovo. Kumpikaan näistä ehdoista ei täyty, joten uskon, että parlamenttikaan ei ole tilanteessa, jossa se voisi pyytää jäsenvaltiota tunnustamaan Kosovan, erityisesti koska tunnustamattomuus on lisä, merkitsee lisäarvoa nimittäin, että Serbia, Serbian hallitus lähentyy EUta. Tässä mielessä, kun ajatellaan Kosovan nimitystä, tarvittaisiin vastaava vastaava versio jossa, kuin Danjan ja Fasanin asiakirjoissa oli viisumivapautuksesta onnetelva kanta, jossa kunnioitetaan jäsenvaltioiden eri kantoja ja joka vastaa kansainvälistä kansainvälistä tilannetta, nimittäin Kosovo YK päätösasema 1294 alaisen tilanteen mukaisesti. Lunacek on tehnyt hyvää perustyötä, mutta on vielä tehtävä täsmennyksiä. Tietenkin tarvitaan rakentavaa lähestymistapaa, mutta Kosovo koskevat maininnat ja kansainvälistä kansainvälisen oikeuden tilannetta on vielä täsmennettävä. Ei voida pyytää, että jäsenvaltiot tunnustaisivat Kosovon ainoastaan näin voidaan tehdä YK olosuhteiden isallessa. Kiitoksia. Ennen seuraavaa puheenjohtaja haluaisin sanoa, että jatkamme kokousta tänään kello 15. 15, siis vartin yli kolme, eikä tasan kolmelta. Paikalle tulee Kosovon ulkoministeri. Kokous siis alkaa vartin yli kolme. Sitten edustaja Katsi. Presidente. Ehm, rad bi poudaril potrebo po... Kiitos puheenjohtaja. Tarvitaan vuoropaholua Serbian ja Kosovon välillä, mutta täytyy reagoida herra Danjonin puheenvuoroon, joka sanoi, että on vaikea ää, äh, tukea naapurisuhteita, jos dialogia ei ole. On vaikea toimia tilanteessa, jossa Serbia on sitä mieltä, että Kosovo ei ole naapuri, vaan osa Serbiaa. Tilanne on siis epäselvä ja kysymys Kosovan asemasta on avainkysymys, joka vaikeuttaa tilannetta Kosovassa, Serbiassa ja joidenkin EU-maiden suhteen. Joten toivon, että Pristinan sopimus johtaa johtaa siihen, että ratkaisuja löydetään Sarajevan kokouksessa toinen kesäkuuta. Tämä on edistyksen kannalta tärkeää. Toinen kysymys, joka meitä kohtaa, on tämä osallistumis äh, erillään elämisdilemma. Serbit ovat ottaneet osaa paikallisvalleihin ja silloin heillä on paikallishallintoa, mutta ei kuitenkaan mitään rahoitusta sille. niin että nyt kun heillä on valtaa, he voisivat tehdä jotain, mitä ihmiset odottavat heiltä. Meidän täytyy tukea, rahoitustukea Kosovan serviyhteisölle ja täytyy mahdollistaa se, että he kykenevät voisivat luottaa paremmin paikallisviranomaisiin. En ole samaa mieltä mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että vakautta pitäisi lisätä. Kosovo on ollut vapaa jo jonkun aikaa. Ja se, että Eurooppa on avattu Kosovan pohjoisosassa on merkittävää ja tervetullutta viisumivapaus sitten. Kysymys on lupausten täyttämisestä. Lupausten, jotka neuvosto ja komissio antoivat neuvosto antoivat parlamentille, ja nyt neuvoston ja komission täytyy täyttää lupaukset. Onnittelut esittelijälle ja kiitos. Kollega Kacin, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Taaler. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi čestitev poročevalki gospi Luna. Kiitos, haluaisin onnitella rouva Lunacekia tällaisen kuuman kysymyksen käsittelemisestä. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Kosovo nyt jakaa monia maita jo Jugoslavian Serbian osalta. Milosevic yritti ratkaista asian niin, että hän karkoitti Albania väestön ja sen takia meillä nyt on itsenäinen Kosovo. Vain tästä syystä siis. Ja meidän täytyy nyt ryhtyä tästä näkökulmasta asiaa lähe, lähes, katsomaan. Meidän täytyisi pyytää, että Pristina ja Belgrad ryhtyvät vuoropuheluun. Paras lähestymistapa olisi se, että EU lähestyy asiaa pragmaattisesti. Mitään muuta ratkaisuahan ei ole käytännöllisesti katsottuna Kosovo ja Serbia jossain vaiheessa yhdistyvät, kun niistä tulee EUn jäseniä. Ja, ja historiallinen kysymys on se, että pitäisikö Kosovo nyt sitten tämän tapahtuneen perusteella integroida Serbiaan ja pystyisikö Serbia tämän sulattamaan. Pitää onnitella Belgradin johtajia rationaalisesta käyttäytymisestä ta vastaan. Mutta kuitenkin heidän pitää ryhtyä käytännön asioita ratkaisemaan. Toivon Espanjan puheenjohtajalle onnea Balkanin konferenssin järjestämisessä Sarajevossa. Nyt näemme, mihin ne virheet ovat johtaneet, kun tämä Sloveniassa eh, maaliskuun lopussa kokous epäonnistui. Se olisi ollut nimittäin erittäin hyvä eh, harjoituskonferenssi Sarajevoa silmällä pitäen, mutta puheenjohtaja ei tehnyt työtään kunnolla ja nyt sitten ongelmat ovat edessä edelleenkin. Miten Pristina ja Belgrad saadaan yhteistyöhön? Eh, tämän Balkanin konferenssin puitteissa. Toivon, että hyvä ratkaisu löytyy. Kiitos. Grazie. La collega Coppa. Kiitoksia sitten Coppa. Κάπα Νικολάη Τόκες. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Λούνετ. Kiitoksia puheenjohtaja omalta osaltani. Haluaisin onnitella Lunacekia hänen eh, onnisteluistaan. Hän on käsitellyt eh, erittäin hankalaa asiaa ja kuten Taler sanoi, kyseessä on eh, tässä erityisen hankala kuuma peruna, joka koskee myös maan asemaan. Meillä on Euroopan parlamentin mietintö Kosovon, Kosovosta. <clears throat> Meidän pitäisi tässä katsoa, missä on yh, yksimielisyyttä. Eli ne, jotka, niiden välillä, jotka ovat tunnustaneet Kosovon ja niiden, jotka eivät. Haluaisin vielä kerran toistaa, että eihän maista tule itsenäisiä enemmistösäännöillä, vaan kansainvälisen oikeuden sääntöjen perusteella, mikäli nämä, nämä ehdot eivät vielä Kosovon osalta täyty. Oikeusperustaan kysymys on Lunetsekin asiakirjassa. Se on tästä syystä erityisen tärkeä. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa. Tässä on viitattava Kosovoon päätöslauselma 1244 mukaisesti. Nyt puhutaan Kosovasta ja Serbiasta. Tämä on aika hankala tilanne, kuten Serbian on joutunut hyväksymään lisäliityntäehdon, eli yhteistyön e, kansainvälisen jugoslavia rikostuomioistuimen kanssa. Ja nyt näemme, että tulee uusi kriteeri, eli siis olisi tunnustettava Kosovo Tämä on tosiasiallinen ehto. Meidän on pidettävä varamme niin, että emme painostaa Euroopan mielistä Belgradin hallitusta. Olen Dansanin kanssa aivan yhtä mieltä. Meidän on korostettava sitä, että on progressiivisesti sovellettava eu ohjelmaa koska mm, se on erittäin tärkeää alueelliset kysymykset ja eteneminen niissä Euleksin ansiosta on mahdollista selkkauksien välttämiseen. Meidän on jatkettava tällä tiellä. Sitten järjestetyn rikollisuus. Täällä on viittaus kohdassa yhdeksän pohjoisen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Haluaisin vastauksen että Mehän tiedämme, että rikollisuus koskee koko maata. Haluaisin, että meillä olisi kohta, joka koskisi Kosovon kulttuuriperinnön suojelua, erityisesti koskien ortodoksisia luostareita. Kiitoksia. Kollega Nikolai. Seuraavaksi Nikolai ja Tokes. Pyydän lyhyitä puheenvuoroja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja en pyöri lähestymään asiaa poliittisesti, koska sitä tulisi liiankin poliittista, vaan pitäydyn kansainvälisen oikeuden periaatteisiin. Koosavan asema on kyseenalainen suhteessa kansainväliseen normimiehiin ja lähikuukausina tulemme saamaan lausunnon joka selvittää, missä määrin kansainväliset sen oikeuden normit pätevät tähän alueeseen. Jäsenyyden suhteen taas pitää ajatella Kööpenhaminan kriteereitä. Ne ovat kriittisiä ennen kuin mietitään, voiko joku maa jättää er- olla EUn ehdokas. Rova Lunacekin lähestymistapa on melko korrekti, mutta Olemme sitä mieltä, että vakaus täytyy taata. Poliittisesti se on taattu, mutta poliittinen vakaus on kuitenkin haavoittunut maissa, jotka ovat taloudellisesti ja, ja sosiaalisestikin vapaita. Ei voida puhua, puhua tästä taloudesta, ei markkinoista. Voidaan puhua sosiaalisista kysymyksistä ja tiedämme, että työttömyys on yli 40 prosenttia, joka vaarantaa koko alueen vakauden. Mainitsisin myös, että me kohtaamme kysymyksiä, jotka liittyvät hallintaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jotka ovat toimia ainoastaan alueella, vaan koko Euroopassa. Ja tämä herättää myöskin kysymysmerkkejä tämän alueen juridisen aseman suhteen – meistä. Vakaus on myönteistä, yhteistyö on hyvä, mutta meillä eurooppalaisena on tärkeää, että kansainvälisiä normeja noudatetaan ja että niiden kanssa ollaan sopusoinnossa. Kiitoksia sitten Tokes. Kiitoksia. Uskon, että Ulrike Lunacek on tehnyt hyvää työtä Olen sitä mieltä, että Serbia ja Kosovo ja niiden integraatio eivät ole asioita, jotka voidaan erottaa toisistaan. Meidän on muistuttava, että nyky-Kosovo ja nyky-Balkaneiden tilanne on seurausta kommunistijärjestelmien perinnöistä Milosevicin perinnöstä. Siksi nämä kansat kärsivät tänä päivänä ja myös Eurooppa. Euroopan unioni, ja Euroopan parlamentin pitäisi olla paljon tiukempia Serbian integroinnin suhteen, koska Serbia on juuri koko tilanteen avain. Serbiasta riippuu Kosovon rauha, joko, jos Serbia ei tue tilanne, että Jos voitaisiin päästä sovintoon, niin se voisi ratkaista koko tilanteen. On erittäin hyvä, että Serbia ja Kosovo kävisivät vuoropuhelun, mutta emme pääse tästä sopimukseen 27 maan kesken. Minä tulen Romaniasta. Romania ei tunnusta Kosovoa. Jos me itse emme pääse sopimukseen Euroopan unionin sisällä, Kosovon tilanteesta, kuinka he sitten voisivat siinä onnistua. Ehdotan, että Romania, Slovakia, Espanja kävisivät vuoropuhelua. Euroopan unionilla pitäisi olla yksi ainoa kanta, yksi ainoa lähestymistapa Serbian suhteen. Kiitoksia. A questo punto, prima delle conclusioni... Ennen esittelijän päätelmiä Meillä on komissiosta herra Mirel. Pyydän hyvin lyhyttä puheenvuoroa, kun kello on jo paljon. Merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin Rava Lunachakia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Me olemme täysin samaa mieltä, että 2010 on avainvuosi Kosovalle, mutta Meille myöskin on tärkeää, että Pristina tekee tärkeitä uudistuksia liittyen oikeusvaltion periaatteisiin. Meillä on mahdollisuus aloittaa viisumin vapautumisprosessi, mutta meillä on ennakkoehtoja. Ensinnäkin, että Pristina hyväksyy säännöt jo alueelle palaamisen suhteen ja että luodaan olot, jossa voidaan integroida ne ihmiset, jotka ovat palanneet Kosovoon. Jos näin käy, tämä toteutuu. Kesä-heinäkuussa aloitetaan viisumivapausprosessi. Pohjois-Kosovassa ei ole ainoastaan avattu Euroopan taloa, mutta jo kolme neljä vuotta komissio on rahoittanut erilaisia projekteja pohjoisessa, joten me olemme läsnä jatkuvasti Pohjoisessa herra Kacinilla olemme ehdottaneet äskettäin valitulle Kosovon serbikunnan valtuustolle, että ne saisivat rahoitusapua kunnallisprojekteihin. E lex kysymys on monimutkainen kysymys. EULEXilla on tärkeitä tehtäviä tullialueella, poliisitoimen suhteen, Kosovan Serbian integroiti Kosovan poliisiin. Mitrovica avaamiskysymys, tuomioistuimen avaaminen. avaaminen. Esimerkiksi korruptiovastainen taistelu siinä kanteen nostaminen ei suju nopeasti, vaan täytyy kertaa näyttöä ja kaikki tämä on vaikeaa. Me olemme samaa mieltä herra Dojonin kanssa, että pitää painottaa, että, että tosi kun paahan ilman linnut, ovat sanoneet, Kosova on säilynyt stabiilina ja se sinällään on merkittävää. Finaali kollega Lunacek. Sitten loppupäätelmät esittelee Lunacek, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. President. Thank you also. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille kommenteista ja, ja pyynnöistä ja kaikista muistakin, joita mielelläni otan joka huomioon tai sitten keskustelen teidän kanssanne jatkossa, koska kaikkia en ihan täysin siltä istu, tältä istumalta hyväksynyt, mutta <clears throat> tarkistusten loppuun jättämisen määräaikaan mennessä tapaan kaikki varjoesittelijät ja kaikki muutkin voivat ihan vapaasti ottaa minun yhteyttä muista tärkeistä kysymyksistä. Minulle on tullut monia kiitoksia, mutta haluaisin kiittää niistä ja samalla Eh, jakaa nämä Evamarin kanssa, joka on sihteeristöstä ja omasta yksiköstäni tehnyt työtä kovasti kanssani. Ja nyt sitten muutamaan asiakysymykseen. Herra Danjon mainitsi, että on hyvin tärkeää saada aikaa vuoropuhelu Kosovo ja Serbian kanssa. Niin on, mutta niin kuin muutkin sanoivat, että tämä kysymys nyt, ketkä käyvät vuoropuhelua. Minusta tärkeää oli todeta, että tätä vuoropuhelua käytäisiin kansalaisyhteiskunnan tasolla, joka sitten ehkä laajenisi hallitusten väliseksi ja pitää tätä tukea Euroopasta. Ja tämä Alban Kurti-tapaus, minä olen puhunut monen kanssa ja ongelma tähän liittyen on se, miten EULEX on käsitellyt tätä henkilöä ja, ja, ja hän on saanut itse asiassa paljon enemmän tukia, mitä muuten olisi saanutkaan. Toivon, että nyt tutkimus, joka on käynnissä, saadaan valmiiksi ja että tämä kurti tapauksen politisoitumiskehitys saadaan katkemaan. Ja nyt sitten semmoinen kommentti, joka, joka viittasi ehdo, ehtoisi, ehtoihin Serbian liittymisen EU-hun Kosovan itsenäisyyden osalta. Minä itse olin aika kriittinen tämän asian osalta kolme vuotta sitten, mutta nyt vähän näyttää siltä, että meidän täytyy jonkun verran painostaa Serbia, koska muuten mitään. Me emme halua uutta Kypros-tapausta EU-hun. Ja tätä oikeastaan en voi hyväksyä tällaista ehdotusta, koska se, se vaikeuttaa ja vahingoittaa kaikkia meidän ponnistuksiamme siellä paikan päällä. Tärkeää on, että asia etenee, mutta kyllä joku lenkki pitää olla siihen, kuka pääsee EU-hun ja millä edellytyksillä. Mutta halusin nyt sanoa teille tämän täysin avoimesti. Herra Severin sanoi myös, että minulla on tämä strutsipolitiikka päähiekkaan. Minä en semmoista ainakaan koe, koska minä, minä, minä en ole pyytänyt 22 maata vetämään pois ratifiointoja, mutta eikä ole pyytänyt näitä viittä myöskään ratifioina, mutta minusta meillä pitäisi olla yhteinen lähestymiskanta ja sen takia toivon, että nämä viisi maata myös tunnustaisivat tämän maan, mutta se on tällä hetkellä vaikeaa, sen tiedän. Herra Kacina ja Taar puhuivat Sarajevan konferenssista – ja sitä eh, en aikonut ottaa mukaan tähän raporttiin, toivon, mutta, mietintään, mutta toivon, että Espanjan puheenjohtaja siellä saa aikaa jotain edistystä. Euleksin merkitys, jonka kaikki mainitsivat tämän, mutta meillä on olemassa siellä konflikti eh, transatlanttisen partnerimme USAn kanssa ja toivon, että me nyt pystymme jatkossa euleksiä myös tukemaan hyvin vahvalla rintamalla. Herra Mirel mainitsi yhden asian, josta kiitän siitä, että tämä viisumivapausprosessi oli itse asiassa täytetty lupaus. Ja toivon, että myös nämä takaisinpääsyehdot saadaan täytettyä. Täytyy sanoa, että kaikki ministerit, joiden kanssa Kosovossa olen keskustellut, ovat sanoneet, että – me olemme ihan halukkaita ottamaan näitä ihmisiä takaisin ja allekirjoittamaan sopimukset, niin, mutta tässä on kyse myös rahasta ja muista resursseista. Ja Kosovossa tällä hetkellä ei tätä rahaa ole. He pyrkivät saamaan sen, sen kasaan, varsinkin romanien, osa, romanien vastaanottamiseksi. Mutta tässä nyt sitten jo, joillekin jäsenvaltioillekin viesti. En usk- näe, miten 10 000 eh, ihmistä Saksassa – Eh, saavat aikaan niin valtavan ongelman sen kokoisessa maassa kuin Saksa, koska näiden läsnäolo Kosovossa tos, tosiaan on ongelmallinen. Toivon, että sopimus siis saadaan aikaiseksi ja että tämä viisumivapaut, viisumivapausprosessi pääsee käyntiin kunnolla. Kiitän